Diamo inizio colleghi. Possiamo riprendere dal... Voimmeko mennä esityslistan kohtaan yhdeksän? Esityslistan kohta yhdeksän. Nopeasti, hyvät kollegat. Meidän täytyy äänestääkin maataloustilastot. Tässä on kyse tekstistä, jossa halutaan mukautua Lissabonin sopimukseen. Hyvät kollegat, äänestämme komission ehdotuksesta asetukseksi, joka muuttaa tiettyjä tekstejä maatalous- ja kalastustilastoalalla. Esittelijänä voin todeta, että komission ehdotus ei aiheuta suuria ongelmia parlamentille. Olen sisällyttänyt tänne yhdeksän identtistä muutosehdotusta. Jokainen yhden jokaiseen lakitekstiin. Tarkoitus on heijastella kolmen instituution <clears throat> yhteisymmärrystä tästä aiheesta. Lähdemme siitä, että kun ajatellaan komission toimivaltoja tehdä delegoituja säädöksiä, niin komission toimivallat eivät saa olla rajattomat, vaan niiden täytyy rajautua viiteen vuoteen. Muita muutosehdotuksia ei ole estetty, mutta nyt meille on kerrottu, että neuvosto ehdo, aikoo ehdottaa tässä vielä uusia erilaisia muutos, muutoksia. Ne saattavat olla vaik- hankalia parlamentille. Ne liittyvät juuri tähän Lissabonin sopimukseen sopeuttamiseen. Eilenhän keskustelimme tästä. Jos komissio aikoo pitää kiinni kannastaan, niin silloin meidän täytyy järjestää trilogi. Nyt voimme kuitenkin, muun muussa tapauksessa voimme ö, noudattaa omaa ö, ehdotustamme ja kantaamme. Jos ei ole puheenvuoroja, niin äänestetään. Jos olette yhtä mieltä, niin äänestetään yhtenä blokkina kaikista yhdeksästä. Jos, te, jos kukaan ei vastusta, äänestetään kerralla kaikista yhdeksästä ja sähköisesti. Eli meidän täytyy järjestää sähköinen loppuäänestys. Testata. Toimii. Hyvä. Ovatko kaikki valmiita? Äänestys alkaa. Kaikki yhdeksän tarkistusta kertaheitolla. Äänestäkää. Se c'è qualcuno che non ha la Jos jollakulla ei ole korttia, niin kertokaa meille. Yksimielisesti hyväksytty. Kiitos. E adesso... Nyt äänestämme loppuäänestyksen koko mietinnöstä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Odottakaa. No nyt se alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä. Kaikki ovat äänestäneet. Kiitoksia. Nyt siirrymme No niin, menemme kohtaan ö, 10. Kyse on komission alustuksesta siirtymävaiheen järjestelyistä vuonna 2014. Hyvät kollegat, siirtymävaiheen järjestelyt tulisi hyväksyä neuvoston ja parlamentin toimesta ennen vuoden loppua. Nämä siirtymäaiheen järjestelyt määrittävät sellaisia teknisiä modaliteetteja, joiden avulla voidaan vuonna 2014 taata erilaisten tukimuotojen jatkuvuus yhteisen maatalouspolitiikan alalla. Näiden, näiden sääntöjen tulisi mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat omaksua tiettyjä toimia, jotka liittyvät maaseudun kehitykseen, sellaisia, jotka ovat olleet jo voimassa aiemmin ja voivat siis hyväksyä niitä myös vuonna 2014. Me olemme sitä mieltä, että tämä ehdotus on hyvä. Ja nämä säännöt lopuksi muodostavat myös siirtymävaiheen järjestelyjä uudelle jäsenvaltiolle, Kroatialle, niin että niitä suoria tukia koskevia sääntöjä, jotka olivat voimassa vuonna 2013, voidaan soveltaa vuonna 2014. Eilen koordinaattoreissa me päätimme, että EPP-ryhmä <clears throat> e olisi vastuussa tästä asiasta. Saavat esittäjä. Meillä on Tassosan Jootis komissiosta, joka voi esitellä teille ehdotuksen. Ja sitten pyytäisin komis- valiokunnan jäseniä pyytämään puheenvuoroja. Olkaa hyvä. Oh, thank you, Chairman, uh, and thanks to the members. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia valiokunnan jäsenille siitä, että saan lyhyesti valaista tämän ehdotuksen taustalla olevaa logiikkaa. Tokko on tarpeen korostaa enempää sitä ankaraa, ankaria ponnistelua, jota tällä hetkellä meneillään kaikkialla sen varmistamiseksi, että tämä, tämä maatalouspolitiikan uudistus olisi sitten valmiina esiteltäväksi käyttöön otettavaksi ensi vuoden alusta. Mutta kuitenkin joitakin avoin, avoinna olevia kysymyksiä, jotka liittyvät oikeusperustaan, YMP-uudistuksessa on ja jo, jo, joitakin äh, siirtymäkauden säännöksiä ennen sen uudistuksen voimanastumista tarvitaan joka tapauksessa sen varmistamiseksi, että tähän uuteen järjestelmään siirtyminen käy mahdollisimman juohavasti ja jatkuvuuden nimissä. Tämä on tämä taustalla oleva logiikka. Mitä suoriin tukiin tulee, mitä olemme yrittäneet tehdä, on mahdollistaa jäsenmaille – ja, erityisesti niiden, niiden maksuvirastojen olevan hyvin valmistautuneita ottamaan tämän uuden järjestelmän käyttöön. Tämähän nyt edellyttää tietenkin jotain uutta mukauttamista, tämä uusi järjestelmä. Niin ikään haluamme suoda viljelijöille äh, tilaisuuden tutu, perehtyä tähän uuteen, uusi, uuteen järjestelmään niin tuki äh, anomukset käsitellään sitten vanhojen ja sääntöjen ja tämän siirtymäkauden määräysten mukaisesti. Ja kakkospilarillassa olemme ikään kuin jaksottaneet kaksi peräkkäistä ohjelmointikautta vähän saman tapaan kuin aiemminkin, mutta kun näitä tällaisia yhdyskäytäviä rakennettiin. Mutta on pari uutuutta, jotka vaativat erityisjärjestelyjä. Ensinnäkin äh, äh, uusius suorien tukien sääntöjen lykkääntyminen mm, edellyttää sitä, että, että, että me joudumme jotenkin äh, varmistamaan näiden maatalouden ympäristötukien ja täydentävien ympäristötukien osalta voimassa olevat peruskorvaustasot. Niin ikään siirtymäkauden järjestelyjä tarvitaan sen varmistamiseksi, että jäsenmaat voivat sitten sopeuttaa korvaustoimintansa eläintukiin 2013 jälkeen. Siis vaikka nämä nykykorvaus potti olisikin jo käytetty loppuun ja, ja, ja, jatkaa sitten uudella rahoitusjaksolla, rahoituskaudella tarvittavia korvaustoimia. Niin ikään tarvitaan siirtymäkauden toimenpiteitä, jotka varmistaisivat sitten järjestelmän, neuvontajärjestelmän ja, ja täydentävien tukien järjestelmän jatkuvuuden häiriöttä. Haluan tässä painottaa sitä seikkaa, että, että näissä siirtymäkauden toimissa on myöskin mahdollisuus jäsenmaille siirtää varoja pilareiden välillä – ottaen huomioon äh, äh, neuvostossa tehdyt päätökset monivuotisista rahoituskehyksistä. Jos, jos ajatellaan näiden ää, äh, pilarien välistä, ää, välistä rahain, varainsiirtoa, me muistamme hyvin, että neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat ää, edellyttäneet ää, toimenpiteitä, joista sopiminen on vielä neuvottelu, neuvotteluvaiheessa kesken Eh, aina kun siis viitataan näihin monivuotisiin rahoituskehyksiin, ne ovat hakas, hakasulkeissa <clears throat> tai sulkeissa <clears throat> odottaen näitä lopullisia ratkaisuja. Ottaen huomioon eh, neuvoston päätelmät eh, suorista tuista, niiden summan ar, ar, ar, ne arvioidaan 130 miljoonaksi 2015 2015 vuonna, jotka on sitten siis perustuvat 2014 vuoden arvioituun korvausperustaan tai määrään. Niin, niin, niin ikään tarvitaan siirtymiä, joilla ei välttämättä ole pidä pitkävaikutteisia taloudellisia vaikutuksia, mutta niistä ei nyt vielä ole välttämättä tarkkaa tietoa tämä, näiden siirtymäkauden, äh, äh, siirtymäkausiasetuksen takana on nimenomaan tämä äsken kuvamani logiikka, mutta jos teille jäi jotakin hämäräksi, niin mieluusti selvennän ne teille vielä. Molto bene. Grazie Tassos. Oikein hyvä. Kiitoksia Tassos tästä esityksestä. Meillä on nyt muutamia <clears throat> puheenvuoropyyntöjä ensin Rush. Eh, gracias. Kiitos puheenjohtaja. Niin minä haluaisin vain esittää pari kysymystä. Komissiolle ensiksi kiittäisin tästä esittelystä. Vaikuttaisi siltä, että nyt me oikeastaan vaan toistamme eilen jo kuultua, kun puhuimme rahoituskurista pitkälti eilen. E, tässä me tarvitsemme toki välinettä voidaksemme vastata maanviljelijöiden tarpeisiin ensi vuoden aikana ennen uudistuksen varsinaista voimaantuloa. Tämä asetus tietysti aiheuttaa taloudellisia muutoksia tuohon ministerineuvoston tekemään päätökseen. Minä siis nyt olen tutkaillut näitä lukuja ja muutoksia, joita tekstiin on tehty liitteissä erityisesti. En, erityisesti liite kahdeksan, siellä puhutaan jäsenvaltioiden myöntämistä tuista ja jäsenvaltiokohtaisista tuista olen kyllä nyt päässyt jyvälle siitä, että tässä laskelmat on tehty erikoiselta pohjalta. Meidän valiokuntamme tosin pyytää, että saisimme lopultakin nämä maakohtaiset tiedot. Komissio väittää, ettei sillä tällaisia tietoja ole, koska neuvostopäätöksen on tehnyt. Mutta kyllähän jotakin tietoja komissiokin on käyttänyt tämän liitteen taustalla en siis jaksa uskoa, ettei tällaisia tietoja olisi. Eli minä haluaisin tietää, miten nämä laskelmat on nyt tehty. Tuleeko tämä laskelma rahoituskurista vai pikemminkin jostain muualta. Minä en ymmärrä. En ole koskaan ollut mikään loistava tekijä matematiikassa, mutta haluaisin kuitenkin päästä nyt kärryille siitä, mistä puhutaan, kun minun maani ministeri saapuu kertomaan, että me saamme enemmän rahaa maatalouspolitiikkaan seuraavaksi, seuraavalle kaudelle. Mutta ainakin näyttää siltä, että minun valtioni on saa kuusi 0,25 prosenttia vähemmän rahaa kuin aikaisemmin. 100 000 euroa on tässä eroa. Eli komissio voisi nyt selostaa, liittyykö tämä rahoituskuriin vai mihin tämä oikein liittyy. Haluaisin kyllä vähän nyt tietää, mist, miten kummassa nämä kaikki numerot on oikein laskettu. Grazie. Kiitoksia kovasti, Rasha. Sitten Doffman ja sen jälkeen annan puheenvuoron Tassosille. Äh, Kiitokset äh, puheenjohtaja. Äh, minun kysymykseni on vähän samansuuntainen kuin äsken. Minä haluaisin vielä siihen vielä tällaisen lisäkysymyksen esittää menettelytavoista. Meidän pitää, täytyy tässä ensinnäkin nämä käsitellä paremmin kuten komissio äsken totesi, tässä on kysymys myöskin sitten tästä varainhoitoasetuksen kohtalosta kysymys, ja onko se sitten ensi vuonna olemassa. Mm, sitä meillä ei monivuotista kehystä vielä ole periaatteessa olemassakaan, tukkoon edes ensi vuodella. Voimmeko me siltä pohjalta sitten lähteä näitä siirtymäkauden laskelmia tekemään? Sitten vielä maaseudun kesity, kehittämisestä, kysymyksestä, minkälaisesta aika, aikataulua tässä kaavailtu. Ovatko sitten jäsen, jäsenmaat ja meillä osavaltiot edelleen velvollisia sitten tekemään tämän vuoden ohjelmien perusteella suunnitelmia ensi vuodeksi Toko kaikissa jäsenmaissa tai alueilla tai minun jäsenmaassa meillä on erilaiset yli 20 erilaista maaseudun kehittämissuunnitelmaa tuskin niitä kaikki saadaan valmiiksi hyväksytyksi tämän vuoden loppuun mennessä, niin kuin tässä komissio näkyy toivovan. Grazie Herbert. C'è Luis Capula Santos che Capula Santos on pyytänyt puheenvuoroa. Poi Tassos. Eh, eh, eh, part principal. Niin, puheenjohtaja. Itse asiassa tässä nyt jo kävi niin, että kollegani vei sanat suustani ja esitti monia esimerkkejä myöskin. Me emme ole käyneet keskustelua riittävästi myöskään ulkoisesta tuonnista. Tässä komissio nyt näyttää kuitenkin antavan jo aika selvät sävelet. Komissio toimii aika epäkohteliaasti. Komissio toimii ikään kuin parlamenttia ei olisi kuuna päivänä ollutkaan olemassa. Tätä emme voi hyväksyä. Ja sitten vielä kysyisin seuraavaa, eli maaseudun kehittyminen. Olin ymmärtävinäni, että jäsenvaltiot jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisohjelmien käsittely vuonna 2014 vaatisi selve, selventämistä. Eli vuonna 2014 maaseudun kehittämisessä edelleenkin toimittaisiin kompromissipohjalta mutta miten sitten toimitaan tuon vuoden 2014 jälkeen? Haluaisin nyt saada tästä selvät sävelet, miten järjestelmä toimii käytännössä Onko vuosi 2014 samanlainen kuin tulevat vuodet vai edeltävät vuodet? Grazie Luis. Kiitoksia Luis. Ennen kuin annan puheenvuoron Tassosille, halusin täsmentää erästä asiaa, joka liittyy Kapula Santosin puheenvuoroon. Tämä mietintö, joka koskee näitä siirtymää vaiheen järjestelyjä on lainsäädäntöehdotus siinä, missä mikä tahansa muukin eikä ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö tässä noudatettaisi samaa yhteispäätösmenettelyä kuin muissakin ympin reformiteksteissä. Tämä liittyy suoranaisesti näihin muihin teksteihin. Eilen koordinaattoreissa halusimme tähdentää tämän lakitekstin tärkeyttä. Se äärimmäisen tiiviisti liittyy näihin muihin paketin teksteihin ja siksi me haluamme, että että tämän mietinnön esittelijä tekee läheistä yhteistyötä muiden tekstien esittelijöiden kanssa, koska haluamme täydellisen johdonmukaisuuden eri tekstien kesken, esimerkiksi jos joudumme trilogiaan, trilogiin. Eli tämä siirtymävaiheen järjestelyitä koskeva teksti on lainsäädäntöteksti siinä, missä mikä tahansa muukin, ihan riippumatta siitä, mitä täällä on sanottu jossain muualla neuvostossa tai komissiossa. Parlamentti ö, ottaa tämän oleellisesti mukaan tähän prosessiin. Tassossa puheenvuoro. Uh, thank you, Chairman. <coughs> Kiitos puheenjohtaja. Ihan äh, laulan kantaan teidän kysymyksenne, siinä mitään. Lähdetään liikkeelle herra Kapula Santosin huomiosta eh, eh, eh, kaikella kunnioituksella tietenkin tämä äh, toimielinhän on avainasemassa kaikissa näissä keskusteluissa. Sen vuoksi kaikki, mikä monivuotisiin rahoituskehyksiin äh, liittyy, äh, ja on se sitten tämän toimielimen syytä tai ei, on sulkeissa vielä. Mutta toisaalta taas meidän täytyy muistaa, että meillä on jonkinnäköinen kalenteri, E, joka, joka on vielä voimassa. Eli että ensimmäinen tammikuuta 2014 meillä pitää olla jonkin konsti varmistaa siirtymä vanhasta systeemistä uuteen. Sen vuoksi tämän asetuksen tarkoituksena oli nimenomaan tunnistaa ne, e, se, ne seikat, ne kohdat ne juuri suorissa tuissa ja maaseudun tukemisessa, jotka edellyttävät tätä ää, e, siirtymän kautta lukujen lukon lyöminen ei tässä tilanteessa ole mahdollista. Mutta emmeköhän me kaikki tee parhaamme, että nämä, nämä luvut saadaan kuntoon hyvissä ajoin. Muussa tapauksessa siirtyminen käy todella kankeaksi ymmärrän kyllä äh, hinkunne äh, tar- tarkkoihin äh, lukuihin ja saatte olla varmoja, että tämmöisen evästyksen täältä näille numerovastaaville täältä vien. Mutta jos ajatellaan, että tämä siirtymäkausi, siirtymäkauden luvut ovat helpommat suorien tukien osalta määritellä, koska niistä on jo saatu jonkun, jonkinlainen kehys maaseudun kehittäminen on jo hankalampi asia. Teitte kyllä pointtinne selväksi. Tästä, tästä keskustellaan muuallakin tällä hetkellä ja se sitten sieltä se tämä päätös näistä luvuista sitten ennen pitkää tulevat. Olkaa huoleti. Maaseudun kehittämistä vielä sen verran, että maaseudun kehittämistoimissa jatkuvuus on jo rakennettu sisään, mutta on siinä tiettyjä muutoksenkin luvassa Äh, jos ajatellaan äh, suoria äh, tukia tai verrataan suoriin tukiin, haluamme jonkinlaista joustoa taata tietysti eri vuosina tapahtuviin maksuihin. Kaikki alueet ja jäsenmaat, jäsenvaltiot parhaillaan työstävät seuraavia ohjelmia niillä, niillä siltä pohjalta, jotka, joka sitten ottaa huomioon komissiossa hyväksytyt yleiset periaatteet ja tavoitteet painopisteet ja laajat kaaret tullaan hyväksymään, tai ainakin on määrä hyväksyä ennen kesää. Selvyyttä näihin ohjelmiin tulee heti, kun saamme tietoon sovitut yksityiskohdat. Viherryttäminen erityisesti on yksi sektori, joka, joka aika pitkälle sitten määrittelee tämän perus, perus perustukitason. Ja sitten se perustukitaso taas määrittää sen, miten maaseudun ympäristötoimet sitten sinne sulahtavat seuraavaan ohjelmointikauteen mukaan. Nyt kiikastaa siitä, että, että mit, mitkä mitkä toimet voisivat olla ne, jossa, jossa voitaisiin nykysääntöjen no perusteella siirtyä mahdollisimman sujuvasti eteenpäin uuseen, uuteen järjestelmään. Et mitä, mitä säätöä tarvitaan ennen kuin, <laughs> ennen kuin voidaan sitten alkaa soveltaa näitä uusia täytäntöönpanomääräyksiä. Tämä on se logiikka tällä taustalla. Kaikki siis, joka, kaikki, kaikki se on sulkeissa vielä sulkeessa vielä, koska raho, rahoista ei ole päätetty nimenomaan osittain parlamentin vaatimuksista johtuen. Grazie. Kiitoksia kovasti tässä. Hyvä. Varmasti olemme saaneet nyt tarpeelliset selitykset. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Ei, sepä hyvä. Ai, mutta Ratsa, ole hyvä. Los, los... Niin, anteeksi nyt vain, mutta en minä <laughs> kyllä saanut tähän mitään vastausta. Eli tuo se 6,25 prosenttia, joka vaikuttaa liitteessä kahdeksan olevan vähennys Espanjalle, kuuluuko se rahoitustukeen vai mihin? Minä haluan selvityksen tähän numeroon, koska se on huomattava. Si. Eh, tassos. Selvä. Tassos. Voitko vielä täsmentää? vaikka vastaus oli jo varmasti lopullinen, jonka äsken annoit. Yes, the answer is yes, but... Kyllä vain, mutta yritämme kuitenkin e, e, yksityiskohtaisempia taulukoita tässä alkaa sorvata. Si. Öö, grazie. Kiitoksia komissiolle, kiitoksia Tassossan Jootisille Raportit on selvää, että komissio lähtee siitä periaatteesta, että noudattaa 7.80. tekemiään päätöksiä, mutta parlamentti ei vielä ole löynyt lopullista kantaansa lukkoon. Luis. Niin, minä tahtoisin vielä kiittää komission vastauksista. Ja ensimmäinen sen pilarin luvut näyttävät äh, tulleen lasketuiksi avoimemmin perustein kuin toisen pilarin Eli vaikuttaa siltä, että tässä ensimmäisessä pilarissa on enemmän avoimuutta. Me toivomme kuitenkin, että kaikkia tietoja käsiteltäisiin samalla tavalla, saman tasoisella avoimuudella. Ja siksi minä haluaisinkin pyytää, että vielä kertaalleen komission välitettäisiin se selkeä viesti, että me haluamme nämä kaikki taloudelliset tiedot tuolta helmikuun alun neuvoston kokouksesta. Sillä vaikuttaa siltä, että asiasta on päätetty jos ministerit jo neuvostossa ovat esittäneet tiettyjä määräarvoja, niin kai sille joku peruste on ja kai nämä numerot sitten voidaan antaa myös meillekin. Parlamentilla on oikeus saada nämä tiedot. Bene. Grazie Luis. Hyvä. Kiitoksia Luis ja kiitos kaikille. Ja varmasti tässä vaiheessa voimme siirtyä jo seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseessä on tutkimuksen esittely, tutkimus kuuluu valkuaiskasvien merkitys ympäristölle uudessa ympissä. Ensinnäkin haluan ähm, toivottaa tervetulleeksi tohtori äh, Christine Watsonin Skotlannin maaseutuyliopistosta. Ja hänellä, hän on tutkimusryhmän kanssa tehnyt äh, tutkimuksen siitä, minkälaisia hyötyjä ympäristölle saattaisi olla siitä, että lisättäisiin valkuaiskasvien viljelyä. Meillä on viisi tutkijaa täällä, Peter Zander, Andrea Byssara, Breissel. he tulevat Liitsihin tutkimuskeskuksesta, sitten Fred Stodd Helsingin yliopistosta, Donald Murphy Boken. Eli haluan antaa heille, teille kaikille puheenvuoron ensinnäkin tietysti tohtori Watsonille ja pyydän kollegoita tässä vaiheessa jo tekemään puheenvuoropyyntöjä. Uh, 20 minutes, eh? We have 20 20 minuuttia. Uh, good morning and Hyvää huomenta. Kiitokset mahdollisuudesta esitellä tätä tutkimusta teille. Teillä on tällainen luonnostelma tästä kertomuksesta ja asiat ovat sen laatimisen jälkeen vähän muuttuneet tieteellisen pohjan vuoksi. Me olemme esittäneet suosituksia tieteellisen pohjan eh, taustalta ja odotamme myös teidän osallistuvan lopulliseen versioon tästä. Muistuttaisin teitä aluksi siitä, mitä valkuaiskasvit oikeastaan ovat. Valkuaiskasvit kuuluvat vihannesryhmään. Siellä mukana ovat herneet ja pavut, lupiinit ja soijapavut ja tämä valkuaisaine perustuu typpiä sisältävään aminohappoihin. Me olemme erityisesti kiinnostuneita siitä, että vihannekset pystyvät Ähm, sitomaan typpeä. Jos katsotte nyt tätä juuri äh, kuvaa, niin siinä voitte havaita, miten bakteerit, jotka elävät näissä juurissa, äh, sitovat typpeä ja näin ollen sitten ei tarvita äh, typpilannoitteita näille kasvoille. Ja sitten lisäksi tämä kukinta-aika on myös valkuaiskasveissa kiinnostava. Uskon, että kaikki varmaan tuntevatkin pavut ja herneet ja siemenet. Ja tässä puhutaan tosiaan lisäksi myös linseistä ja lupiineista. Toinen tärkeä vihanneskasviryhmä ovat nämä rehukasvit, palkokasvit ja tässä on näistäkin kasveista liitteessä lisää tietoa. Euroopan karjankasvatus riippuu pitkälti tuotanto valkuaiskasveista. Ja jos katsotte tätä kuviota tässä vasemmalla puolella, niin voitte havaita, miten valkuaiskasvien tuonti on vuodesta 60 kasvanut kovasti soijan muodossa ja siinä nähdään myös nuo soijan hinnat ja niitä esittävät kaaviot ja tämä hinnat ovat nousseet, joka saattaa vaikuttaa sitten tulevaan valkuaiskasvien tuontiin. Voidaan ajatella myös tuontisoijan määrää, mutta sitä voidaan myö, miettiä myös unionin ulkopuolisen maan käytön kannalta, jota tarvitaan soijapapua varten. Ja tässä oikealla puolella voitte havaita tuon, tuon, tuon ulkopuolelle vietävän hiilihydraatin, mutta me tuomme sitten paljon valkuaiskasveja. Tämä on noin 40 prosenttia valkuaiskasveista, se, joka kasvaa 15 miljoonalla hehtaarilla unionin ulkopuolella. Seuraavassa kuvassa esitetään se, että unionin maankäyttö valkuaiskasveille on aika alhainen. Tuo suurinkin on ainoastaan noin 8 prosenttia ja sitten nuo vaalean vihreät osoittavat sitä hyvin vähäistä valkuaiskasvien viljelyaluetta. Jos ajattelemme sitten maanviljelijöitä, jotka tuottavat valkuaiskasveja, niin tärkein tekijä on juuri se, että voi säästää typpilannoitteista sekä itse valkuaiskasveissa samoin kuin tulevissa viljelykasveissa, koska se jää maaperään. Ja seuraava merkittävä tekijä on myös se, että näillä kasveilla on myös muita tekijöitä kuin tyyppi, äh, typien tuotanto. Kyse on tautien vähemmästä esiintymisestä, maaperä paranee ja myös maaperän hedelmällisyys kasvaa noin 15-25 prosentilla seuraavan kasvin viljelyn aikana, kun kyse on viljelykierrosta. Sitten voisin miettiä laajempia ympäristöhyötyjä, jotka liittyvät typen kiertoon. Tässähän puhuimme lannoitteiden käytön vähentämisestä ja myös voidaan fossiilista energiaa käyttää vähemmän ja näin ollen tuottaa vähemmän kasvihuonekaasuja, erityisesti typen oksideoita, jotka liittyvät lannoitteiden käyttöön. Ja typen päästöt ovat paljon vähäisempiä itse valkuaiskasveista. Ympäristön kannalta on, valkuaiskasveissa on sekin hyöty, että se lisää luonnon monivuotoisuutta. Esimerkiksi tässä voitte nähdä hyönteiset, jotka voivat pölyttää kukkivia kasveja, eli näin tämä muuttaa koko maisemaa. Näin monimuotoisuus kasvaa ja myös maaperä paranee Ja jos ajattelemme valkuaiskasvien tuontia, voimme miettiä sitä, mitä tapahtuu näille tälle, näillä alueilla, joista tuota valkuaiskasvia tulee. Sitä tulee eniten Etelä-Amerikasta ja voitte nähdä nämä kuvat, kun valko soijapapua on kasvatettu muutaman vuoden intensiivisesti, niin maa heikentyy ja maaperä muuttuu ja se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Eli tämä tämä suuren mittakaavan valkuaiskasvien kasvattaminen alkuperämaissa tulee ottaa huomioon. Tässä on vähän hankalamman näköinen kuva, joka esittää elinkaariarvion ympäristövaikutuksista tuotteista ja itse tuotteisiin liittyvissä prosesseissa, kun tuotetaan lihaa Euroopassa. Ja tässä on kerätty tietoja ja vertailtu näitä lukuja keskenään kotimaisen palkokasviin perustuvan rehun ja tuodun soijakasvin välillä. Ja tässä myös näkee, mitkä luvut ovat vihreitä. Vihreät luvut ovat ympäristölle hyödyllisiä suhteessa tuohon tuotuun soijaan. Joissain tilanteissa myös on kielteisiä tekijöitä, mutta on myös tärkeitä, merkittäviä myönteisiä tekijöitä. Vähemmän kasvihuonekaasuja ja energian käyttö vähenee. Ja tässä on kyse valkuaiskasveista maatiloilla, jotka itse asiassa vähentävät myös kuljetus, joka itse asiassa vähentää myös kuljetuskustannuksia. siipikarja- ja sianlihan tuotannon ja kulutuksen lisääntyminen liittyy tähän tuonti valkuaiskasveihin ja tämä vuodesta 60 aina vuoteen 2010 tämä vaalein väri on märehtiviltä eläimistä, jotka eivät, ei ole suurinkaan muu, juurikaan muuttunut, mutta nämä kaksi sen yläpuolella olevaa osoittavat siipi, siipikarjan ja sianlihan tuotannon muutoksen, joka liittyy tähän tuontisoijaan. Ja kun lihan kulutus kasvaa, myös soijaa pavun tuonti on kasvanut. on aika paljon erilaisia agronomisia haasteita, jotka liittyvät valkuaiskasvien tuottamiseen Euroopassa. Tässä kuvassa voitte havaita eron vuodesta 60 vuoteen 2010, jos katsotte tätä ylintä eh, lukua vehnän kasvatuksesta. Itse asiassa nämä luvut ovat tulleet Ranskasta eurooppalaisena tuottajana. Voitte havaita, että eurooppalaisen vehnän tuotanto on noussut noin kolminkertaisesti ja tässä verrataan sitten näihin alimpiin lukuihin soijapavusta ja soijapavun tuotosta Euroopassa ja myös soijapavun tuo ja vehnän tuotosta Yhdysvalloissa. Ja tämä osoittaa, miten, minkälaisia sijoituksia on tehty kasvinjalostukseen ja vehnän tuotantoon, joten, vehnäkasvien tuotantoon, viljakasvien tuotantoon, joten tässä nähdään erot vehnän ja soijapavun pavun sisällä Euroopan unionissa. Soijapavun ja lannoitteiden kasvu, hintojen kasvu, hinto, hintojen nousu näkyy tässä myös. Voitte havaita, että on pyritty politiikan keinojen kautta kasvattamaan valkuaiskasvien määrää Euroopan unionissa mutta valkuaisain kasvien määrä on 60-luvulta tähän päivään kuitenkin laskenut. Tämä luku osoittaa herneiden ja soijapavun luvun ja politiikan keinot eivät ole onnistuneet vaikuttamaan valkuaiskasvien tilanteeseen. Me tahdomme nyt miettiä sitä, miten politiikan kautta voisimme muuttaa tilannetta valkuaiskasvit, eh, kasveilla on hyvin monia eh, vaikutuksia ja meidän täytyy miettiä kokonaisvaltaista politiikkaa, käyttää hyvin monia erilaisia politiikan keinoja, jos me haluamme vastata tähän valkuaiskasvien puutteeseen. Me tarvitsemme lisää eh, keinoja maatalouspolitiikan sisällä. Me tarvitsemme tasapainoisen maatalousjärjestelmän. Ei kyse ole siitä, että pakotetaan ketään kasvattamaan palkokasveja, me emme puhu tässä äh, sen kummallisemmista tavoitteista valkuaiskasvien tuottamiselle, mutta me mietimme maan äh, alan käyttöä ja meidän täytyy miettiä kaiken kattavaa strategiaa, jossa puhutaan sekä tuotannosta että äh, valkuaiskasvien kulutuksesta. On monia syitä, miksi julkisten, julkisten viranomaisten täytyy puuttua tähän asiaan ja erityisesti mietin maatilojen etuja ja 2020 vuoteen mennessä tapahtuvaa maatalouspolitiikan uudistusta ja e, valkuaiskasvien puuteen e, kuromista umpeen ja myös eri politiikan mahdollisuuksia haluaisin teille esitellä. Eli me voisimme e, vastata näihin viljelykasvien monimuotoisuuden lisäämiseen ja tämä liittyy maatalouspolitiikkaan, mutta nykyehdotukset eivät tuo merkittäviä muutoksia tilanteeseen. Mikäli tällaisia muutoksia sitten haluttaisiin, niin tässä pikemminkin muutetaan yksi viljakasvi toisella viljakasvilla. Pitäisi miettiä kasviryhmiä eri, ja niiden muuttamista toisiinsa sitten taas negatiivisesti ajateltuna voi ehkä vapaus valita kasvin kasvi hivenen vähentyä. Toinen mahdollisuus on se, miten voidaan luokitella valkuaiskasvit äh, ekologisiin alueisiin. Ja tämä vastaa siihen kysymykseen, missä valkokasvit voivat äh, tuo, tuottaa enemmän hyötyä kuin aikaisemmat äh, marginaalit joita olemme esittäneet. Eli me haluamme esittää kunnollisia välineitä. Nämä palkukasvit voivat olla merkittäviä ekologisia sellaisilla alueilla ja erityisesti alueilla, joilla on hyvin intensiivistä maataloutta. Vaikutus tietysti riippuu siitä, kuinka laajalla alueella näitä sitten kasvatetaan ekologisilla alueilla. Ja kolmas politiikan mahdollisuus on tällainen vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki. Tämä aikaisempi proteiinilainsäädäntö hylätään ja tässä on vapaaehtoinen järjestelmä, joka vastaa sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin erityisalueilla ja se voi vaikuttaa suoraan valkuaiskasvien tuotantoon. Jos kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät tämän keinon, niin sitten voidaan puhua kahdesta prosentista viljelyalu, viljelymaata, joissain sitten puolestaan enemmänkin. Täytyy tietysti miettiä, mikä tämän maksimialue voisi olla ja mitkä vaikutukset sillä sitten on maailman kauppajärjestöön ja tietysti tukia tarvitaan, jotta tämä vaihtoehto lopulta käytännössä toimisi. Meillä on myös muita ehdotuksia maatalouspolitiikan uudistuksessa siinä, että erilaisiin agriympäristöllisiin keinoin viedään palkokasvien kasvua eteenpäin ja tämä saattaa johtaa vapauden rajoittamiseen. Sitten puhutaan myös luonnon monimuotoisuudesta ja mahdollisuudesta käyttää alueellisia etuja ja alueellisia järjestelmiä hyväksi. Se toinen mahdollisuus on se, että voitaisiin tukea luonnonmukaista maanviljelyä. Ja näin kasva, kun kasvatettaisiin tätä aluetta, niin luonnonmukaiset viljelijäthän eivät voi käyttää typpilannoitteita, mikä saattaisi johtaa valkuaiskasvien käyttöön. Eli, eli tämä typpi tuotettaisiin tuon viljelyjärjestelmän sisällä. Ja edut ovat se, että luonnonmukaiselle vaanviljelykselle saataisiin selkeät kehykset ja myös meidän täytyy miettiä sitä, että tämä ei, olisiko tämä kallis järjestelmä Tämä ei välttämättä puhu pelkästään palkokasvien eduista, myös muista ympäristöllisistä eduista, joita luonnonmukainen maanviljelys tuottaa. Ja sitten maatalouspolitiikan sisällä voitaisiin miettiä myös investointeja tutkimuksiin ja tekniseen kehittämiseen ja jalostukseen. Ja tämä, tähän komissio tietysti tähtää. Tietä, tiedämme, että monissa muissa maissa teknisesti ja te tieteellisesti nimenomaan käytetään näitä valkuaiskasveja responsiivisesti tutkimuksessa. Tämä, tällä on pitkäaikaiset vaikutukset lannoitteiden kannalta ja sitten myös kasviin tautien estämisen kannalta. Meidän täytyy miettiä, miksi, mitä etuja tästä olisi maanviljelijöille ja minkälaiset pitkän aikavälin hyödyt näillä voisi olla sitten maanviljelijöille. Ja täytyy myös miettiä tuota rahoituksellista eroa viljakasveihin nähden. Tässä olivat nämä kuusi vaihtoehtoa, joita me olemme ajatelleet maatalouspolitiikan sisällä käytettäväksi. Ja lyhyesti haluaisin puhua myös eri politiikan vaihtoehdoista, joita olisi valkuaiskasveille tuon maatalouspolitiikan uudistuksen ulkopuolella. Valkuaiskasvit todellakin liittyvät ilmastonsuojelupolitiikkaan. Jos me haluamme vähentää hiilidioksidipäästöjä ja typenoksidipäästöjä, niin silloin valkuaiskasveilla on suora vaikutus juuri siihen, jos haluamme vähentää typpilannoitteiden käyttöä. Ja toinen vaihtoehto liittyy juuri eri lannoitteisiin ja mehän kaikki tiedämme tämän typpidirektiivin ja myös vesidirektiivin. Sitten äh, lannoitteiden verottaminen liittyy ympäristövaikutuksiin, mutta, me, mutta tämä tietysti vaikuttaisi hyvinkin eri tavalla eri alueisiin, alueilla ja riippuen myös viljelykasvista. Täytyisi myös kehittää typen käyttöä ja sen tehostamista eri alueilla. Mm. Typen typijärjestelmän, typien hallinnointi on parantunut monilla alueilla, mutta tätä täytyy vielä kvantifioida, ja tämä, mutta tämä on yksi politiikan vaihtoehto. Ja viimeinen mahdollisuus on se, miten voitaisiin tukea tuottaja-aloitteita ja yksi on se, että vietäisiin siis soijan kasvatusta eteenpäin. Tästä on olemassa yksi soijan tuottajien järjestö, joka näin jo toimii, ja näin voidaan välittää myös tietoa eteenpäin tuottajajärjestöjen kautta. Näin lopuksi voisin huomauttaa, että meillä Euroopassa tuotetaan liian vähän valkuaiskasveja ja se liittyy siihen, että on valkuaiskasvien tuotannon ja kulutuksen välillä selkeä epätasa-arvo. Jos me onnistumme nostamaan valkuaiskasvien tuotantoa, niin me voimme myös tuoda tasapainoisemman ja kestävämmän maatalouden ja tämä on juuri tuo tavoitteemme, miten saamme tasapainoisemman maatalousjärjestelmän koko unioniin. Toivottavasti tutkimus on osoittanut sen, että julkisesti täytyy asiaan puuttua ja se on perusteltua. Ja jos valkuaiskasveja maanviljelijät kehittävät enemmän, niin se tuo sitten etuja sekä ympäristölle, maanviljelijälle että yhteiskunnalle. Ja jos, ja lannoitteiden ja soijan hinnan nousu varmasti rohkaisee valkuaiskasvien viljelyyn. Ja lopettaisin kiittämällä tietysti politiikan yksikköä, joka on rahoittanut tämän, mutta myös FP7 ja myös näitä, tätä koko tiimiä, joka on tullut tästä, tästä seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta. Kiitoksia. Bene, grazie alla professori. Kiitoksia kovastikin, tohtori Watson. Nyt sitten puheenvuorot. niin, kiitoksia. Haluaisin kiittää tutkimuksen tekijöitä ja selvityksiä. Ja tämä, Tämä on nyt hiukan jälkijunassa ajatellen tätä maatalouspolitiikan uudistusta, joka on meneillään. Me, me, me, me, samoja, samoja argumentteja kuultiin pari vuotta sitten viime, vi, viimeksi, kun pitäisi äh, palkkokasvoja, palkkokasveja enemmän painottaa yhteisessä ulko, äh, yhdessä tässä maatalouspolitiikassa. Eli että äh, eli, Äh, äh, päinvastoin äh, lisätä siis palkosvien määrää, eikä pelkästään ottaa sitten niitä tähän vuoroviljelyn välineeksi. Ähm, se on osa sellaista maatalouspolitiikkaa, joka on nyt sitten toisaalta tässä ympäristö- ja ekologisen politiikan eturintamassa. Se ei sitä oikeastaan mihinkään ole edennyt. Minä olin pari viikkoa sitten Etelä-Amerikassa ja Argentiinassa käymässä ja Paraguayssa ja siellä eh, eh, mitä tapahtui eh, soijanviljelyssä, ei ollut ollenkaan mistään maatalouspolitiikasta kysymys. Argentiinan so, Argentiinassa on 70 prosenttia sellaista maasta soijalla ja se ei enää toimi mitenkään Äh, missään muussa viljelyssä kuin enää kuin soijassa. Ja semmoista politiikkaa tänne tieltä, sieltä ole tietenkään syytä tänne siirtää. Ähm, siellä äärimmäisissä olosuhteissa sitten tätä äh, soijaa tuotetaan ja myöskin sitten äh, metsää hakataan näiden erilaisten biopolttoaine-araka-aineiden kasvattamiseksi. Sillä ei sitten enää ole maatalouspolitiikan kanssa mitään, mitään tekemistä, vaan lähinnäkin kansainvälisen kaupan ja muiden seikkojen kanssa. Äh, kaikki, koko tuotantohan riippuu siitä, että että äh, Amerikassa ja Argentiinassa on hyviä soja soja-laatuja juuri näihin tarkoituksiin. Sekään ei ole enää maatalouspolitiikkaa tässä yhteisessä maatalouspolitiikassa uupuu juuri sellainen poliittinen panostus. Tähän me olemme jo vuosia sitten saaneet komission kertomuksen näistä palkokasvituotannosta. Ja sieltä, sen koomin sieltä on ollut vastassa vain hiljaisuutta. <clears throat> Jos ajatellaan näitä kauppasuhteita, siinä on varmaan kauppasuhteet taustalla ja niiden häiriötön jatkumus, jatkuminen lähteä sorkkimaan sitten tällä suojatuotannon kehittämisellä näitä. Että jos ajatellaan sitä, että Euroopassa panostettaisiin tähän omaan sojatuotantoon, niin silloin se yhtäkkiä heittäisi tuo nuo kaupan tasapainon päälaille. Tässä neuvotteluissa on niin ikään tärkeää se miettiä, että meidän täytyy myöskin pitää kunnollinen hintataso palkokasveissa ja pitää nimenomaan tuotantosidonnaiseen tukeen sitten pohjautua, pohjautua. Tämä ei muuten tästä tule mitään mitään. Euroopassa on nyt sitten eh, menetetty tämä potentiaali, koska meillä on vain 1,8 prosenttia viljelysmaasta palkokasveilla. Ei tästä päästä nyt yli eikä ympäri eikä jatko eh, jos katsotaan, minkä, minkälaista edistystä on monissa muissa, monilla muilla sektoreilla tapahtunut, niin, tapahtunut maataloustuotannossa, niin kyllä valkokasvit ovat jääneet ihan lapsipuolen asemaan. Ja viljelijä voi yhtäkkiä, tai voi vain todeta, että ei tämä, tämä, nämä ponnistelut kannata, kannata ollenkaan täytyy panostaa tutkimukseen myöskin sitten, että saataisiin jotain todellista edistystä aikaiseksi. Ja ajatellen näitä myönteisiä ympäristövaikutuksia, niitä nyt ei tarvitse sen enempiä korostaa. Minä olen itse luomuviljelijä, viljelijä, että kyllä minä nämä edut tiedät, jos ajatellaan näitä e-, ekologisia alueita. Siinä voi tietysti sitten äh, huomattavastikin hyödyllinen. Sitten voitaisiin myöskin äh, säästää näissä äh, synteettisissä lannoitteissa merkittävästi. Sitten vielä nämä seikat, jotka äsken mainittiin, että taisteltaisiin edelleen sen puolesta, että palkokasvit saadaan sitten yhteisen ympäristöpolitiikan myötä tärkeiksi tekijöiksi ilmastonsuojelutoimi toimia toteutettaessa ja, ja, ja, ja, ja eiköhän sitten tämä johda, johda sitten siihen, ettei näitä palko, palkokasveja jatkossa voida samalla tavalla väheksyä kuin tähän, tähän asti on tapahtunut, koska se on sitten tällaisen ympäristöpainotteisen maatalouspolitiikan yksi kulmakivistä jatkossa. Kiitoksia Martini. Nyt annan puheenvuoron George Lyonille ja pyytäisin myös komissiota käyttämään puheenvuoroa tässä Sanjotis. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä erinomaisista esityksistä. Jos oikein muistan, niin siinä vaiheessa, kun me vielä proteiinikasveja äh, subventoimme Britanniassa, niin todellinen haaste oli se, että monet kasvattajat, jotka halusivat niitä kasvattaa, havaitsivat, että ne olivat kasvi, jonka tuotto oli aina vaihteleva, joskus huono. Kasvukausi oli erittäin hankala, erityisesti jos oli kosteaa. Kaiken maailman ongelmia. Muistan useitakin hankalia viljelykausia ja sadonkorjuutapahtumia. Viljelijät luopuivat niistä, koska ne olivat niin epäluotettavia, liian riskialtista kerta kaikkiaan. Ja minusta näyttää ihan siltä, että ei annettiinpa tukia tai ei, niin ongelma oli se, että ne lajikkeet, joita me viljelimme, eivät kerta kaikkiaan tuottaneet riittävää satoa. Ehkä voitte selittää meille, onko näitä lajikkeita parannettu tai voidaanko niitä parantaa niin, että voimme todellakin kehittää näitä kasveja eurooppalaisiin oloihin. Ja sitten karjan kasvattajan näkökulmasta sanoisin, että vaikka nämä ovat, siis nämä palkokasvit ovat proteiinin lähteitä, niin kuitenkin jos on karjan kasvattaja tai maidon tuottaja, niin soijaa on aina pidetty parhaimpana proteiinin lähteenä. Siitä tulee paras sato. Sen, se kasvaa parhaiten. Eli soijaa on aina pidetty kaikkein parhaimpana proteiinina verrattuna muihin lähteisiin. Eli ehkä voisitte kommentoida tätä, koska markkinoiden markkinoilla yleensä tietysti puolletaan proteiinikasveja ja kyllä soija on ollut aina kaikkein paras lähde. Kiitos. Bene, grazie. Kiitoksia. Kiitoksia George. Niin, meillähän on tässä ehdotuksessamme esitetty erityinen toive siitä, että proteiinikasveja niiden kasvattamista lisättäisiin. Ja varmasti trilogia silmällä pitäen voimme perehtyä tähän asiaan vielä enemmänkin lähepäivinä. Tassos, haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank you, Chairman. Very, very... <clears throat> niin, muutamia kohtia ottaisin esille. Kiittäisin tietysti tutkimuksen esitelijää ja myös tutkimuksen tekijöitä tästä mainiosta katsauksesta valkuaiskasvien etuihin. Olen havainnut, että kaikki nämä ehdotukset, joita on tehty, ovat tässä maatalouspolitiikan keskustelussa ja uudistuksessa myös mukana. On eri elementtejä, jotka liittyvät talouskysymyksiin ja sitten taas etuihin maankäytössä ja meidän täytyy löytää tasapainottava tekijä tähän. Meidän täytyy aloittaa tietysti faktatiedoista. Ja ensiksi, jos ajatellaan nyt tätä, näitä kuvia 5 ja 14, niin tässähän on juuri kyse tuosta alueriippuvuudesta Euroopan unionissa, ja sitten tuo 14 siinä on tuo kolminkertainen vehnän tuotto suhteessa valkuaiskasveihin Euroopan unionissa. Ja tämä on tärkeää siitä syystä, että todellinen laskelma ei tietenkään nyt vaadi sen kummempaa laskelmista. Eli jos otetaan nämä kaikki tekijät eh, yhteen laskettuina, jos vehnän sijaan me haluamme tuottaa soijaa tai muita valkuaiskasveja Euroopassa, ei kyse ole pelkästään Euroopasta, vaan koko maailmasta, jossa sitten on taas vehnää vähemmän. Eli kokonaistulos on se, että vehnää tuotetaan vähemmän ja sen hinta nousee. Ja tämä osoittaa selvästi, että on kyse taloudellisesta tekijästä, joka tulee ottaa huomioon. Ja tämän tekijän vuoksi valkuaiskasvit eivät ole ohittaneet vehnäkasveja, ja siksi meidän, tämä ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsisi välittää näistä vaikutuksista ja lopputuloksista. Meidän täytyy todellakin miettiä sitä, jos me toimimme intensiivisesti viljapuolella, niin tätä, tämä tietysti täytyy ottaa huomioon ja siitä puhutaan kiviherryttämisen yhteydessä. Ja meidän täytyy vastata kysymykseen, puhummeko me soijasta me uskomme, että meillä ei siihen ole taloudellisia eh, etuja siinä, koska ilmastoasiat ovat niin toisenlaiset. Eli vai puhummeko me muista valkuaiskasvien eduista, ja sehän on tärkeää. Jos me toimimme näin, niin sitten meidän täytyy myös tutkailla, mikä on paras mahdollinen keino päästä näihin tavoitteisiin. Uskon, että tutkimus tosiaan aivan oikein osoittaa politiikan yhdistelmän ja kaiken kattavan integroidun lähestymistavan. Meidän täytyy täytyy tutkailla jokaisen alueen erityispiirteitä eri maissa, mikä on paras politiikan vaihtoehto millekin maalle. Ja tämä on se tärkeä johtopäätös, jonka, josta olemme samaa mieltä. Ja lopuksi haluaisin korostaa sitä, että viherryttäminen, monipuolistaminen, kiertoviljely ovat tärkeitä asioita, mutta yksikseen ilman tätä eh, parhaiden käytänteiden ja tiedon välittämistä. Emme pääse puusta pitkälle ja minä haluaisin huomauttaa, että nyt me olemme kaksinkertaistaneet tuon rahan, rahamäärän maataloustutkimukseen ja paljon tästä menee juuri meidän prioriteettikysymyksiimme, jotta löytäisimme parhaat mahdolliset keinot ympäristövaikutusten hyödyntämiselle valkuaiskasvien osalta. Kiitos. Grazie alla Commissione. Tasso. Kiitoksia. Nyt annan vielä äh, Martin Ouslingille puheenvuoron. Äh, äh, kiitos, että vielä, vielä sain puheenvuoron. Jos ajatellaan, tässä, tässä pitäisi aina ajatella viljelijän parasta, mutta voitaisiin myöskin miettiä sitä, että, että, että, että sellaisissa, sellaisilla alu, alueilla viljeltäisiin sitten soijaa, jossa kun ilmastoolosuhteet ovat samantapaiset ja toisaalta sitä GMO, soijaa, soija korvataan sitten jollain GMOilla <clears throat> jolla varmasti sitten pitkä on kielteisiä vaikutuksia. Jos ajatellaan näitä Argentiinan ja Paraguayn käytännöt eivät ole kestävällä pohjalla mitenkään sitä ei kannata tänne ainakaan matkia. Se ei ole kestävällä pohjalla. Jos ajatellaan tätä tuotantoa sitten ympätään tähän yhteiseen maatalouspolitiikkaan mukaan, onko tämä nyt sitten perust, sen, siihen perustuva, että tässä tilanne on eri puolella niin erilainen, että, että pitä, koko maatalouspolitiikkaa sitten lähdettäisiin uudistamaan niin, että palkokasvit saisivat suuremman roolin ilman sitten näitä kaukopoliittisia äh, heijastumia. Meidän täytyy tässä keskustelussa tehdä äh, vielä sitten selväksi se, että, että tässä äh, palkokasvien tai valkoisaineiden yhteydessä rapsi aina mainitaan. Ei se ole palkokasvi ollenkaan, sitä käytetään tietysti öljyjen ja rehutuotantoon mutta eikä kannata tätä kuitenkaan rajoittaa tätä valkoisainen keskustelua tähän rypsi- ja rapsilinjalle, vaan ottaa myöskin sitten nämä palkokasvit laajemmalti huomioon. Bene. Hyvä, kiitoksia. Nyt näyttää siltä, että muita puheenvuoropyyntöjä puheenvuoron pyytäjiä ei ole, joten annan puheenvuoron tohtori Watsonille, jotta hän voi esittää loppupäätelmiä ja haluan myös kiittää häntä eri, erittäin hyvästä työstä, erittäin kiintoisia asioita olitte ottaneet esiin. Saatte puheenvuoron. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti näistä kommenteista ja kysymyksistä. Jos menisimme ensin tähän rypsiin, niin öljy siemenet, öljysiemen kasvit antavat vähemmän proteiinia per hehtaari kuin nämä muut proteiinikasvit ja tarvitsevat typpilannoitteita. Eli se siitä. Ja sitten täällä esitettiin kysymys kasvien jalostamisesta ja pyytäisin Fred Stodardia vastaamaan tähän. Niin, kiitoksia. Toimihan tämä mikrofoni. Näyttää toimivan. olettamus oli se, että jalostajat olivat epäonnistuneet. Jalostajat ovat edistyneet paljon, mutta tässä on kyse investoinneista ja tieteen harjoittamisesta ja tieteen soveltamisesta. Kanadassa on ollut paljon enemmän julkista investointia palkokasveihin ja siellä kyllä viljeltävyys on parempaa kuin Euroopassa – tieteen soveltaminen palkokasvien jalostamiseen, se on jälkijunassa, kun ajatellaan, verrataan vaikka vehnän jalostamista. Tämä on tällainen noidan kehä, kun ei investoida, siitä tulee vähäpätöisempi laji ja, ja niin edespäin. Mutta ne viljelijät, jotka kiinnittävät huomiota palkokasveihin, niin yleensä saavat parempia tuloksia, ja olen tavannut näitä paljon, kuin ne, jotka vain heittävät ää, palkokasvit romukoppaan ja hoitavat niitä typpi lannoittamisen muin keinoin. Parhaat viljelijät saavat parhaat tulokset palkokasveista. Ja ei niin parhaat viljelijät saavat usein vähemmän. Joka tapauksessa jalostuskysymys on problemaattinen. Suurin ongelma on investointi. Meillä ei ole vielä tieteellistä tietoa geeneistä niin, että voisimme saada aikaan nopeaa edistystä. No, geeniteknologian myötä varmasti saamme enemmän tietoa. Niin, kiitoksia kovasti. niin luotettavuuden puut puuttuminen, se, että ei, tämä laji, nämä lajikkeet eivät ole luotettavia, se on ollut ongelma. Ja haluaisin vielä pyytää Donald Murphyä esittämään sitten komission kysymykseen vastauksen. Ne kysymykset ja kommentit, joita jäsenet ja komissio ovat esittäneet, ovat tietenkin aivan perusteltuja tieteelliseltä näytöltään ihan riippumatta näkökulmasta – keskustelu tällä alalla on ollut erittäin laadukasta, kun ajatellaan kuinka paljon näyttöä meillä on. Tämä on hyvin valaistunutta keskustelua. Komissio tähdensi sitä, että Eurooppa on hyvä paikka kasvattaa viljaa, mutta Eurooppa on myös hyvä paikka kasvattaa proteiinikasveja, mutta ei se ole parempi kuin muut paikat. Joten Euroopalla ei välttämättä ole ver, vertailukelpoista etulyöntiasemaa, mutta se, kää se viljelee eniten viljakasveja. Ja var, ihan normaalia on, että eniten satsataan viljojen kasvattamiseen, mutta suuri yleisö aivan selvästi hyötyisi tasapainoisemmasta tuotantojärjestelmästä. Tällä hetkellä meillä on tiettyjä rajoja, tiettyjä esteitä. Tietyissä maissa viljan sadot ovat polkeneet paikallaan, joten olisi hyvä, jos me voisimme tasapainottaa maa, maanviljelystämme, koska se auttaisi paitsi proteiinivajeessa, se auttaisi meitä lisäämään proteiinia, mutta se auttaisi myös muiden lajikkeiden kasvattamista. Kiitoksia. Olemme iloisia näistä kommenteista ja me tulemme laatimaan loppuversion raportistamme jatkossa. Okei. Okay. Hyvä. Oikein hyvä asia. Kiitoksia vielä kertaalleen teille. Nyt uskon, että voimme lopettaa tämän aiheen käsittelyn. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten vielä kertaalleen kiitän kaikkia. Menemme esityslistan kohtaan 12. Esittelijäkin on paikalla. Eli kyse on tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä. Esittelijä on Tsaba Sandor Tabachi. Hyvät kollegat, Tämä on nyt toinen keskustelu tästä komission ehdotuksesta, joka koskee direktiiviä, jonka avulla olisi tarkoitus lähentää jäsenvaltioiden asetuksia ja lainsäädäntöä. kyse on siis tupakkatuotteiden myynnistä, etc. Kollegamme Chaba Tabachi esittelee meille tämän esityksen ja Tämä on äärimmäisen poliittinen ja kiistanalainen kysymys. Haluaisin muistuttaa aikataulusta. tarkistukset täytyy jättää huomiseen mennessä perjantai 26. huhtikuuta kello 12. Äänestys valiokunnassa järjestetään 29. ja 30. toukokuuta. Olepa hyvä, Chaba. Ja kiitän jo etukäteen komission edustajaa. Grazie. Kedves kollégák! Kiitokset. Kiitokset. Edellisen kokouksen keskustelujen perusteella monet seikat ovat selvenneet en enää lähde äh, toistamaan sitä, mitä aiemmin olen tästä asiasta sanonut, mutta haluaisin äh, äh, vähän edelleen painottaa niitä kiistanalaisimpia kohtia tässä maatalousvaliokunnassa. toki meillä nyt enää suuria syviä jakolinjoja on näissä kiistakysymyksissä. Pari kolme edustajaa on tehnyt muutosehdotuksia. Kolme itse asiassa, kuten äsken huomautettiin, tässä tämä takaraja on huomenna Ensinnäkin eh, meidän pitää puolustaa Euroopan tupakanviljelijöiden etuja. Tämä eh, direktiiviehdotus eh, ei vaaranna tupakan tuottajien asemaa. Ainakaan tähän mennessä emme ole vielä Euroopan komissiolta saaneet minkäännäköistä vaikutusten arviointa sen, että mitä, mikä vaikutus tällä hankkeella olisi tupakan viljelyyn. Kuten sanoin, että en, voi, en kykene näkemään mitään erityisempää uhkaa enkä vaaraa. Ja toisaalta minulla ei ole myöskään sitten mitään vaikutuksen arviointien tuloksia tämän sanomani perustaksi esittää. On kuitenkin Yksi asia on selvää, että tupakan viljely on Kreikalle, Portugalille, Bulgarialle, Unkarille ja muille erittäin tärkeä viljelykasvi. Ja tässä lausuntoluonnoksessani olen sitä ottanut vain sen tätä tupakan viljelijöitä tukevan kannan ja todennut vain, että sokeria voitaisiin sitten käyttää tässä tupakan viljelyn yhteydessä, koska pelkkää tupakkaa ei muuten ole oikein mahdollista tuottaa, jos ei sokeria saa siihen lisäaineeksi lisätä. Sitten se on ollut, ollut tärkeää muistaa. Ympäristövaliokunnassahan tätä, tätä asiaa ei kiistetty tai miten, mitenkään kyseenalaistettu eilen tai muissakaan keskusteluissa. Tämä on tärkeää ottaa huomioon ja omalla tavallaan on, on sillä tavalla lohdullistakin. Eh, voisin eh, tässä verota komission eh, tukeen. Nythän on kysymys tällaista Euroopan tupakan vastaisen rahaston tai tupakan polttamisen aloittamisen ehkäisemisen rahastoa. Sellainen on jo olemassa. Saksassa muun muassa Smoking Prevention Fund, erityisesti mitä tulee nuoriin, tällainen rahasto kuulostaa erittäin tärkeältä mitä sitten tulee nettikauppaan, minusta eh, eh, internetin välityksellä tapahtuva tupakkatuotteiden kauppa pitäisi tyystin eh, ki, ki, kieltää. Tämä varsinainen esittelijä saa mietintönsä vasta myöhemmin valmiiksi. Tämä ehti hiukan ennen. Tämä lausunto meidän valiokuntammehan ei tätä kiistä ja siksi eh, haluaisin vedota teihin kaikkiin, että eh, eh, kiellettäisiin internetin välityksellä tapahtuva tupakkatuotteiden myynti, myynti, koska se on erittäin vaarallista ja nuoria uhkaavaa aivan erityisesti ja samalla myöskin sitten avaa ovet laittomaan kauppaan. Jos me tarkastelemme tätä tilannetta ympäristövaliokunnan silmin, sitä tilannetta, mikä, mitä, mitä siellä on tekeillä. T- tässä huomio kiinnittyy tietyn tyyppisiin savukkeisiin ja sieltä on seminaarikin tulossa tämän asian tiimoilta. Tupakan tuottajiin varmaankin nämä sähkötupakat sitten tulevat vaikuttamaan. Meidän täytyy kun muistetaan, että nämä, nämä savuketyypit tulevat laimin markkinoille. Tästä ei ole mitään varmaa kantaa. Jos, jos ajatellaan tupakan, tupakan lehteä tällaisena alkuaineena, ja ei eroteta sitä tällaisesta ainesosasta. Jos sitä eroa ei tehdä näiden ainesosan ja niin tällaisen, joka kuuluu osana tähän valmistuksen konstituentiin. Ei tämä ole pelkästään siis myöskään yksin omaan tällainen legalistinen oikeudellinen kysymys, vaan ihan käytännön, käytännöllinen kysymys. Äh, Saksassa äh, ja Belgiassa nämä ovat tässä minulla esimerkki ähm, ähm, maina, koska siellä on harkittu äh, tai toi, itse asiassa toteutettukin tällainen kielto erilaisille maku, lisämakuaineille. Ja se yrittäjä pitäisi saada myöskin sitten käyttöön laajemmin. Ja tässä esitteli, varsinainen esittelijä katsoo, että savukkeiden, tupakkatuotteiden markkinointi pitäisi olla hyvin tällaista perustavaa laatua olevaa ilman, että siinä painotetaan mitään maustetupakoita tai muita sen, sellaisia hyvänmakuisempia versioita, jotka sitten erityisesti vetoaisivat nuoriin eh, tupakointia aloitteleviin ihmisiin. Meidän toisaalta tarvitsee sitten miettiä, että mit, mitkä maku, makua lisäävät tehostavat aineet, makutehosteet hyväksytään, mitkä eivät. Sitten myöskin eh, eh, pakkausselosteissa asiassa meidän ja ympäristövaliokunnan näkemykset käyvät aika pahasti ristiin. Jos katsotaan, mikä tilanne Australiassa on ja tarkastellaan näitä pakkausmääräyksiä, edustaja Klasse ei ole paikalla nyt, mutta kuten on voitu todeta, tässä on selkeästi tällaista ylisääntelyä määräykset ovat äh, äityneet jo aivan äh, liian tiukoiksi. Jos me puhutaan pakkauksen äh, fonttikoista ja millimetrikoista, jos ottaa tavallisen savukerrosian käteensä, täytyy, se, sitä täytyy sopia, sopia, sopia tällainen määrätty, määrätyt pakkauskoko. Tämähän on vähän sama jokon kurkkujen käyryyskeskustelu silloin aikoinaan, tämä myyttinen. Mitä komission tähän varsinaiseen ehdotukseen tulee, täytyy olla yhtä mieltä siitä, että, että kuluttajia täytyy informoida siitä, missä määrin tupakkatuote on terveydellä vaarallinen, vaarallinen erittäin vaarallinen, kuolettava. Ja pitää kuluttajille ensinnäkin todeta, että kaikki tupakkatuotteet ovat vaarallisia, mutta että ter- vaarallisuusasteitakin on, on monta. Eli yksi mustanrinkula, jossa on vaarallinen kaksi, jos on hyvin vaarallinen, ja kolme, jos on erittäin vaarallinen, äärimmäisen vaarallinen. Komissio nyt ei sitä tue, eikä tässä oikeastaan ole mitään perusteltua argumenttia, miksei kuluttajalle voisi sitten kertoa, että tupakointi on vaarantaa terveytesi. Olisi hyvä, jos Euroopan komissio lopultakin kallistaisi korvansa parlamentin vaatimukselle, koska ympäristövaliokunnassa monet tätä jo painottivat ja samoin meillä. Ja tässä ihan vielä lopuksi haluaisin ottaa esille sen, että tai jo aiemminkin on sivuttu moneenkin otteeseen, ja monet sitä kannattivatkin, eli, että, eli nämä täytäntöönpano säädökset ja, täytän, äh, ja äh, delegoidut säädökset. Nykyisessä tilanteessa komissio äh, suo itselleen melkoisia valtaoikeuksia jatkoa silmällä pitäen, mitä me emme tietenkään voi sallia. Minä olen tehnyt sen suuntaisen ehdotuksen, että olisi luontava tilanne, jossa neuvosto ja parlamentti saisivat äänensä kuuluville jossain vaiheessa tuonnepanakin. Ja näin täytäntöpano määräysten määrää pitäisi vähentää. Ja tyytyä näihin delegoituihin säännöksiin sen sijaan. Grazie, ottimo lavoro. Kiitoksia Chaba, erittäin hyvää työtä olet tehnyt. Aloitan Stanellisista ja sitten Lulling. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kedrihi υποχρέωσή Kiitokset. Niin periaatteessa täytyy erityisesti kiinnittää huomiota kansanterveyteen ja kansalaisten turvallisuuteen. Tietenkään emme voi kieltää kokonaan tupakkatuotteita. Täytyy keskittää huomio siihen, miten säännellään niiden kauppaa. Jaban teksti on hyvä pohja työllemme. Meidän täytyy pyrkiä välttämään sitä, että nuoret ylipäätään edes aloittava, aloittavat tupakoinnin. Olen täysin samaa mieltä hänen ehdotuksestaan ja eurooppalaisen tupakan torjunnan rahaston luomisesta. Tämä on hyvä ajatus. Mielestäni meidän valiokuntamme tavoitteen pitäisi olla nimenomaan juuri se, että voisimme suojata niitä 400 000 työpaikkaa, jotka syntyvä, ovat syntyneet tälle alalle. Emme saa unohtaa sitä missään tapauksessa. Kyse on nimittäin myös sellaisista alueista, joilla ei ole muuta, äh, muita mahdollisuuksia saada työtä ja myös joilla on mahdoton viljellä muita kasveja. Täytyy muistaa myös, että viimeisten kahden ja kolmen vuoden aikana Euroopan tai maailman tasolla on esi- esiintynyt aikamoista tekopyhyyttä. On pyritty eristämään tupakkatuotteet unionista, unionissa tuotetut tupakkatuotteet ja annettu etusia kolmansista maille tuleville tupakkatuotteille – ja näin sitten olemme saaneet kaikkialta muualta tupakkatuotteita. Tämä on hyvin tärkeä kysymys meidän valiokunnallemme ja myös tupakkatuotannon suhde sokerin tuotantoon. Tämä, tässä täytyy taata se, että sokerisekoitukset täytyisi hyväksyä. Ja jos ajattelen Chabaa ja hänen luetteloaan kielletyistä ainesosista ja sitten hyväksytyistä ainesosista, se on hyvä asia. Ja, no, ja sitten tämä pakettikysymys, se nyt ei tietysti meidän valiokunnallemme ole kaikista merkittävin asia, mutta vaikuttaisi siltä, että tuon paketin askin koko ja varoitusten koko ja määrä ovat ratkaisevia tekijöitä tupakoinnin ennaltaehkäisemisessä. Vaikuttaisi siltä, että mitä suurempi tuo tupakkaaski on, sitä, sitä enemmän houkuuttelemme huonon, huonolaatuisen tupakan myyntiin. Kiitoksia. Haluaisin todeta olevani samaa mieltä sinun kanssasi. Haluan korostaa Savalle, että on erittäin tärkeää, että meidän ähm, kannassamme pidetään erillään toisaalta tupakan viljelijöiden rooli ja äh, toisaalta tämä jalostusteollisuus, eli pidetään nämä kaksi asiaa erillään. Meidän täytyy kiinnittää äh, huomiota siihen, mitä me voimme parlamenttina tehdä komission ehdotuksen suhteen ja tämä asia täytyy ottaa huomioon. Ja meidän täytyy myös äh, <clears throat> muistaa tämä äh, siinä neuvottelumandaatissamme, joka meillä on ympistä. Eli tarkoitus on si- se, että meidän täytyy voida äh, ylläpitää tuki tätä tärkeää viljely, tällä tärkeällä viljelyalalla. Lulling ja sitten Korrea. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja niin uskoisin, me, me, mielestäni tässä komission ehdotukset, joiden pohjalta teeskennellään suojeltavan kansanterveyttä, eivät ole oikeat, koska tämä vaikuttaa kielteisesti suojelematta kansalaisia. Tämä on taas kerran yksi esimerkki kasvavasta euroskeptisismistä ja varmasti kasvattaa sitä entisestään. Mielestäni tämä ehdotus ei suojele tupakoitsijoiden elämää, vaan vaikuttaa suoraan pieniin tupakan tuottajayrityksiin Euroopan unionissa ja menetetään työpaikkoja minun maassani, mikäli näin toimitaan ja noudatetaan tätä ehdotusta, vaikka tämä on täysin liioiteltu ehdotus, niin me tapamme 6-700 työpaikkaa. Minähän tulen pienestä maasta. Tämä on suuri luku. Lisäksi on myös monista työntekijöistä, esimerkiksi naisista, jotka tekevät tätä työtä meidän täytyy myös tutkailla tätä koko ketjua. Kuten tiedätte, niin ainahan on tuon bruttotupakan tuotannon raakatupakan tuotannon kielto Euroopan unionissa, siihen on pyritty. Ja tuotetaan hyvin, hyvin erityislajikkeen tupakko, tupakkaa ja tästäkin on puhuttu muutama vuosi sitten maatalousvaliokunnassa. Silloin puhuttiin Kreikan tietyistä alueista ja muutamasta muusta alueesta. Mielestäni täytyy ottaa huomioon myös nämä erityiskysymykset. Minä en muuten tupakoi, mutta olen hyvin, hyvin hyväksyvä tupakoimaton henkilö no mitä oikeastaan voidaan nyt tehdä, koska maailmassa tulee aina olemaan ihmisiä, jotka tupakoivat, eikä mitään voida tehdä, koska tupakkatuotteita ja savukkeita tuotetaan unionissa, niin siihen kautta voidaan myös luoda työpaikkoja ja kehittää maanviljelystä Euroopan unionissa. Toinen vaihtoehto tietysti on se, että tuodaan vaan näitä tupakkatuotteita ulkomailta ja näin ollen sitten tuetaan vaan näitä suuria tupakkamerkkejä, koska jos katsotaan komission ehdotusta, niin ei ole mahdollisuutta enää pakkausmerkintään, oikeastaan edes saada näkyville tuon tuottajan merkkiä ja näin PK-yritykset Euroopan unionissa eivät enää voi selviytyä tällaisesta lainsäädännöstä. Minua huolestuttaa myös artiklan 6 muotoilu. Siinä puhutaan tuotteiden kieltämisestä. Mihin kummaan me oikein tähtäämme? Tässä on menty aivan liian pitkälle. Ei tällä tämä liity millään tavalla tupakointiin. Ne, jotka tupakoivat, tupakoivat joka tapauksessa. Ja meidän täytyy pyrkiä olemaan liioittelematta. Komissio niin kyllä toimii. Minä en hyväksy komission esittämiä kieltoja. Minä olen esittelijän tavoin huolissani monista monista delegoiduista säädöksistä, joiden kautta ryhdyttäisiin toimimaan. Tähän tarkistuksia tulee. Ja vielä lopuksi tämä ei ole tietenkään ihan täysin prioriteetti maatalouspolitiikan kannalta, mutta tuo artikla 13, minä en käsitä tätä. Miksi tupakka-askia täytyy tällä tavalla määritellä, että 20 savuketta siellä on paketissa vain, jos, ja, ja miksi niiden pituutta sitten ö, ähm, määritellään eikö tässä, olisiko sitten mukamas myrkyllisyysero hirveän suuri näiden pakettien koon vuoksi vain tehtävissä. Kuluttajat eivät ymmärrä tätä eikä myöskään teollisuus tätä ymmärrä. Kaikki tämä on aivan suurta liioittelua ja toimii täysin ristiriitaisesti nykytilanteessa ja toivon, että saamme tästä aikaan hyvin järkevän lausunnon ja varmasti osallistun tähän työhön. Kiitoksia. Sitten ähm, Lulling ja sen jälkeen varapuheenjohtaja. Äh, anteeksi, Korea. Kiitokset. Niin olen EPPn varjoesittelijänä ja haluaisin onnitella esittelijää tästä tekstistä sitten se tuo selkeämpää oikeudellista taustaa tähän ajatukseen suhteessa komission esitykseen. Olen esittelijän kanssa sitä mieltä, että täytyy näihin ainesosiin puuttua suoraan sekä Euroopan unionissa ja sitten myös tämä sokerikysymys on hyvin merkittävä. Kuten on otettu jo useampaan otteeseen e-, esille, niin kun me haluamme pyrkiä vähentämään kansanterveyden vahinkoja tupakoinnin aloittamisen vähentämisellä erityisesti nuorison keskuudessa, se on tärkeä asia ja myös täytyy muistaa, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että monet perheet Euroopan unionissa saavat tulo, tuotan, tulonsa tupakan viljelystä, eli me emme voi kieltää sitä kokonaan. Täytyy muistaa myös se, että Euroopan unionin tupakkakasvien viljelyn kieltäminen ei vaikuta sinänsä tupakointiin itsessään, koska kolmansista maista jatkuvasti voidaan tuoda tupakkaa, jonka laatu ja standardien vastaisuus saattaa olla ihan mitä sattuu. Tässä täytyy tehdä selkeä poliittinen välitysratkaisu, jotta voimme suojata eurooppalaista tupakan kasvatusta. Sitä täytyisi vahvistaa komission tekstissä. Toivoisin, että tähän direktiiviin sisällytettäisiin myös vaikutusten arviointi mikäli tämä nyt yhtäkkiä otetaan käyttöön tupakkateollisuuden alalla. Mielestäni esittelijän ajatus tupakka, tupakan lehtien mukaan ottamisesta ainesosien määritelmään. Se on myös uhka tupakan tuotannolle Euroopan unionissa, erityisesti kun huomata, huoma, huomautetaan tuosta delegoiduista säädöksistä, joka on upotettu tähän direktiiviehdotukseen tuo positiivisen ja negatiivisen luettelon mukaanottaminen ainososista on hyvin olennainen ja nuo makuaineet, kuten esittelijä esittää, täytyy käsitellä kattavasti. Mielestäni valioku meidän valiokuntamme täytyy hyvin selkeät, selkeää viestiä välittää Euroopan unionin tupakan tuottajille ja e, muistuttaa e, ja vakuuttaa siitä, että jäsenvaltiot eivät voi nyt ryhtyä kieltämään näiden kasvien energian tuottamista Euroopan unionissa, e, ja riippumatta siitä, mitkä lopulliset maut sitten lopputuotteessa kiellettäisiin. Täytyy siis luoda oikeusvarmuutta tupakan kasvattajille. Kuten on jo sanottu useaan otteeseen, niin komissiolla on liikaa valtaa tulevaisessa päätöksenteossa delegoitujen säädösten kautta, ja tämä vaikuttaisi liikaa kasvatuksen unionissa, ja minä varmasti tekisin teen tähän tarkistuksia. Parlamentti pitäisi saada osallistua enemmän näihin päätöksiin myös tulevaisuudessa, ei delegoituja säädöksiä, ja mm, uskon, että voi voidaan parantaa tätä ehdotusta, koska komission ehdotuksessa on paljon sellaisia kaksitulkintaisia kohtia, joita voidaan sitten täytäntöön panna miten sattuu. Parlamentti haluaisi löytää tasapainon kansanterveyden ja sitten työllisyyden ja talouden välillä eli pää, ja, ja toimia tässä erityisesti tuon suhteellisuusperiaatteen kautta. Mielestäni on tarpeellista kiinnittää huomiota myös siihen, ettei tämä direktiivi nosta laitonta tupakan kauppaa esimerkiksi kolmansista valtioista tulevaa salakuljetusta unioniin. Eli tässä täytyy valvoa sitä, että tätä sääntöä, tätä direktiiviä ei siis tiukenneta niin, että sitten tuo laiton kauppa vain kasvaisi. Komission täytyy tietysti ponnistella laittoman ja hyväksymättömien tuotteiden valvontaa erityisesti. Ja, voi, ja täytyy nimenomaan muistaa, ettei saa tehdä tästä liian tiukkaa tekstiä, koska se saattaisi kasvattaa väärin käytöksiä Euroopan unionin tekstin täytyisi, olla, täytyisi vastata myös maailman kauppajärjestön tupakkaan liittyviä vaatimuksia ja velvoitteita. Kaikki kysymykset tietenkään eivät kuulu suoraan meidän valiokunnallemme, mutta jos ajattelemme vaikkapa ainesosia ja paketteja ja tupakka-askeja, ne menevät ehkä vähän liian pitkälle ja, eh, tämän, ja myös, myöskään komission tieteellinen pohja eikä myöskään kansainvälisen kaupan osoittamat esimerkit eh, tue komission ehdotuksia. Palaan vielä tuohon esittelijän ajatukseen. En ole tuosta tuosta vahingon asteen osoittamasta liikennevalojärjestelmästä. Mielestäni se ei ole kovin hyvä ajatus. Minusta vaikuttaisi siltä, että siitä, siitä että loisimme tällaiset vahingon tasot, värittäisimme väärää viestiä jos me luomme tällaisen kolmen tason vahinkojärjestelmän se ei välttämättä pohjaudu tieteellisiin tietoihin ja tällaisia indikaattoreita kyllä on esitetty aikaisemminkin, mutta ne eivät ole päässeet eteenpäin. Se, ne eivät nimittäin vaikuta myönteisesti kansanterveyteen välttämättä. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että tupakan kasvattaminen epäsuotuisilla alueilla erityisesti on elinkeinona hyvin tärkeää. Tämähän on 80 prosenttia kokonaistuota tuotannosta. Ja se, si, Espanjan, Espanjassa tupakan tuotanto on Extremadurassa 90 prosenttisesti. Siellä sitä tuotetaan, se on minun oma alueeni. E, e, eli tämä olisi hyvin suuri isku tuolle alueelle. Ja sitten jos ajattelemme, onko vaihtoehtoja paljonkaan tupakkatuotteille, ei näillä alueilla juurikaan ole, joten siksi tätä tuotte, tuotantoa täytyy, hyvä, täytyy jatkaa. Ja myös nämä tupakan kasvatus tuo paljon enemmän enemmän työpaikkoja kuin mikä tahansa muu viljely näillä alueilla. Eli tässä menettäisimme hyvin paljon työpaikkoja tällaisilla alueilla, jotka ovat jo konvergenssialueita ja joiden työttömyysprosentit muutenkin jo ylittävät Euroopan keskiarvon. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Stenskotta. Tackar ordförande och Tack er. äh, Kiitoksia äh, puheenjohtaja, kiitos esittelijälle, valmistelijalle. Äh, erinomaisen hyvä lausunto noin en, yleisesti ottaen, mutta joudun sanomaan muutaman sanan asian ääneen, joista sanominen on tietysti aika kiusallista sanoa tämän ääneen. Tämä, ääneen. tämä liittyy oman kotimaani Ruotsin rooliin koko tässä jupakassa. Y- ymmärtän, että, että, että puhuisin tovin alkoholista e, e, enkä niinkään nikotiinista. E, alkoholi on kansanterveydellisesti yhtä vaarallista kuin nikotiinikin. Nikotiini me tiedämme, että, että pieni tippa viinaa Äh, viskiä tai äh, viiniä on ihan hyödyllistä. Kaksi lasia enemmän ei välttämättä enää olekaan niin terveellistä. Me tarvitsemme Euroopassa tällaista, meillä on vahva kulttuuri, identiteetti kaiken kaikkaan täällä Euroopassa. Me, me arvostelemme Italian ja Italiaan. Jos arvostelisimme viinin litkemistä Italiassa tai Ranskassa, olisi pyhä häväistys tai, tai, tai ka, ka, suuntaisimme katse, katseen Irlantiin tai Skotlantiin ja väittäisimme, että viski on, on teillä kansanterveyden ongelma ei se menisi läpi. Ruotsissa meillä ei ole niin mitään viinituotantoa, mutta absoluut votkaa toki, mutta ei se kuulu meidän, eh, meidän, meidän kulttuurimme mitenkään. Mutta on, meilläpä on sitten oma, oma eh, erityispiirteemme, josta nyt puhun tietysti eh, tupakkaan liittyen, eli nuuskaa. Tällaista tupakkajauhetta, joka nyt yleisesti on Äh, pakattu tällaisiin pieniin teepussin näköisiin, näköisiin pusseihin, e, jotka sitten tungetaan huulen alle, eikä sen sijaan, että sauteltaisiin savuna ilmaan. Eli tämä, tämä, tämä on se yksi, äh, tämä oli itse asiassa yksi äh, avainkysymyksistä aikoinaan kansanäänestyksessämme, että haluammeko me Euroopan unionin jäseneksi vaiko emme. Et tämä ää, kysymys oli niin voimakas, että me täällä kyllä puolella katsoimme, että kyllä meidän pitää nyt vääntää poikkeussääntö tähän liittymisneuvotteluissa. Eli näin meillä sitten on sopimuspohjainen poikkeussääntö sen, siihen, että me saamme sitten säilyttää nuuskan, nuuskan Ruotsissa, mutta että emme saa kuitenkaan myydä sitä sisämarkkinoilla. Ja nyt, nyt sanon aika romasti. Eli tämä on käynnistänyt aika ennen näkemättömän sirkuksen. 85 prosenttia ruotsalaisista on, on valmis eroamaan EU-sta, jos nuuskan, nuuska kielletään. Meneillään on ihan mielettömän voimaperäinen kampanja Äh, nuuskan viennin äh, äh, sallimiseksi. Nuuskavalmistuksen täytyy olla äärimmäisen kannattavaa, koska en ole juurikaan nähnyt minkään elinkeinon alan koskaan tärväämään niin paljon markkinointia lobbaamiseen kuin Swedish Match ja Svenska Tobaks AB ovat käyttäneet. on sivukaupalla kiltävä lehtisiä, mainoslehtisiä, jossa tieteellisiin tutkimuksiin nojautuen kehutaan nuuskaa ja sen erinomaista, erinomaisuutta. Minulle on erittäin tärkeää, että Ruotsi saa pitää tämän, säilyttää tämän poikkeuksen nuuskan. E-, yhtä tärkeää on tietysti, että me saa sitä myydä kansainvälisillä markkinoilla. Ei meidän pidä me emme tarvitse maailmaan enää yhtä lisää nikotiinivarianttia sen paremmin kuin alkoholivarianttiakaan tarvitaan. Eikä marihuanaankaan uutta, uutta sorttia laiketta. Nykyiset riittävät kyllä varsin, varsin hyvin ö, aiheuttamaan ne ongelmat, jotka ne nyt aiheuttavat. Äh, en tiedä, onko tämä minun ehdotukseni, onko, äh, en tiedä, onko se päätynyt äh, pidemmälle, mutta joka tapauksessa olen sellaisen allekirjoittanut, jossa peräänkuulutetaan Ruotsin poikkeuksen jatkumista ja jatkamista. Ja sitten verotaan tällaiseen kansalliseen vastuuntuntoon ja vastuuseen, päätösvaltaan siitä, miten sitä nyt sitten missä muodossa se nuuska jatkossa sitten olisikaan kaupan sokerilla terästettynä tai ei, tai missä tahansa muodossa, on, oli miten oli, e, e, me emme sitä muualla maailmaan kumminkaan myy, niin se on, se on ihan meidän oma asiamme. Pari, pari, seikkaa, pari seikkaa vielä, ää, jotka eivät riity Ruotsiin. Toivottavasti ymmärrätte, että olen aika vaivautunut, koska minusta tämmöinen erittäin kiusallinen asia öö, ja maani kannalta. No nyt sitten tämmöisen laimin öö, ihmisiä koskettavaan seikkaan. Tupakateollisuus näinä päivinä väittää, että uudet säännöt ja näin poispäin päädytään valtavaan salakuljetukseen, salakuljetuksen lisääntymiseen. Ei, ei salakuljetuksella ole mitään tekemistä sen kanssa, mil, mil, miltä tupakaskit näyttämät, vaan siinä on kysymys ne pelkästään siitä, mil, mil, paljonko se maksaa, paljonko tupakkaski maksaa jos jalakuljetuksella ei, äh, ei tiena, äh, jos sillä tienaa rahaa, niin salakuljetus jatkuu siitä riippumatta, minkä muotoinen tämä rasia on. Ja sama tietysti äh, koskee eri, eri maiden, jäsenmaiden veroa, Miten kannattavaksi sitten se salakuljettajalle muodostuu, niin riippuu ihan näistä raha-asioista. Eli tällaisessa tämmöisen tämmöisessä lausunnossa mainin, esiintyvät maininnat tai mietinnössä esiintyvät maininnat kos, kos, kos, koskien koskien tupakka, tupakan vaarallista. Ennen pitkään jokaisessa asiassa on vain yksi tällainen musta rinkula, mikäli vanhat merkit paikkansa pitävät. Kiitoksia, Paussan. Sitten seuraava puhe, puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni on tarpeen alleviivata sitä, kuinka tärkeä ja kiistanalainen tämä direktiivi on. Ne keskustelut, joita olemme käyneet, niin näyttää siltä, että me olemme tässä varsinaisen puhevyöryn alla. Me, meidän kaikkien täytyy kuitenkin ymmärtää, että meidän on oltava objektiivisia. On muistettava, että on suojeltava tupakoitsijoita Euroopassa. En usko, että kukaan parlamentissa periaatteessa vastustaa direktiivin tarkoitusta, mutta miten saavuttaa se? Ei pidä jakaa ihmisiä tupakoitsijoihin ja ei-tupakoitsijoihin, vaan tiedottaa kuluttajia – ei pidä unohtaa, millä tavalla tupakka tekee hallaa terveydelle. Me tarvitsemme tehokkaampia informaatiokampanjoita, jotka kohdistetaan erityisesti nuorille. Tämähän on varsinainen vitsaus nuorten keskuudessa. Halu, no, nyt tässä vaiheessa haluaisin vielä äh, puhua tupakkapaketeista. Nyt näyttää siltä, että tässä direktiivissä voisimme ehkä keksiä uusia kommunikaatiokeinoja käyttäen sellaisia markkinointiteknikoita, joita meillä on käytössämme tänä päivänä. Sellaisia, joiden avulla voisimme auttaa ihmisiä lopettamaan keinoja, joilla voisimme saada ihmiset onnistumaan lopettamaan tupakan polton. Voisimme ehkä keksiä sellaisia iskulauseita, jotka pikemminkin saavat tupakoitsijat nolostumaan kuin pel- pelkäämään terveytensä puolesta. Meidän tulisi käyttää muita lauseita kuin täl- nämä nykyiset, koska ne vain kirvoittavat nuoria polttamaan. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Luis Adesille. Olkaa hyvä. Kiitokset ähm, puheenjohtaja. No, onpas nyt jo puhuttu pitkään tästä asiasta ja melkein kaikki mitä halusin sanoa onkin jo sanottu, mutta puhuisin kuitenkin direktiivin puutteista. Itse asiassa olenkin puhunut tästä silloin, kun komission jäsen oli paikalla ja silloin McCavenkin oli paikalla Artikla 13 nimittäin tässä direktiivissä hyväksyy tällaiset paperipahvipaketit ja niihin esitetyt merkinnät. Ja sitten taas artiklassa 9 määritellään, mikä tämän askin leveys on 55 millimetriä Eli mikä tämän pakkauksen koko saa olla, on kyse sitten pahvipaketista tai sitten kovemmasta materiaalista vaikute- valmistetusta paketista. Jo, kyse on 55 millimetristä. Nyt artiklassa 13 sen esittämien ehdotusten mukaisesti itse asiassa enää ei voisi tuottaa näitä pahvipaketteja, koska niihin ei mahtuisi, eivät mahtuisi nämä varoituskuvat. Onko tämä ongelmanratkaisukeinona keinona hyvä? Ratkaiseeko se mitään, että otamme käyttöön erityyppisiä tupakka-askeja, pienempiä tai kapeampia? Artiklassa 9 sanotaan, puhutaan näistä varoituksista ja siitä, että sen pitää olla tämän pehmeän ja kovan paketin levyisiä, eli koko etuosa pitää olla tuon varoituksen peitossa. kyllä puhutaan 75 prosentista ja myös näistä reuna reunamerkinnöistä. Eli 75 prosenttia tästä paketista pitäisi olla kuvien ja varoitusten peitossa sekä edestä että takaa että sivuilta. Ja minun mielestäni äh, täytyisi nyt pyrkiä löytämään joku ratkaisu myös näihin pakettiongelmiin, jotta pystyisimme jatkamaan myös pienten tupakki, tupakka-askien myymistä. Tässä on kyse kahdesta millimetristä, 53 ja 55 millimetristä. Kun komissio esitti tämän direktiiviin, kiinnitin tähän huomiota. Tämä 55 millimetriä vastaa tuon kovan paketin kokoa, ei pehmeän paketin. Ja uskoisin, että täten voisimme meidän täytyisi kiinnittää huomiota korkeuteen myös. Sehän on 75 millimetriä esitetty direktiivissä. Täytyisi ratkaista ongelma pehmeiden ja kovien pakettien merkintöjen välillä. Ja tämä prosenttiosuusongelma jää myös auki varmaan teen tähän tarkistuksen, jotta voisimme ratkaista ongelman ja taata myös sen, että kaikkia raketteja, paketteja voitaisiin vielä tuottaa. Seuraavaksi Patraman Vesh. Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijää lausunnon hyvin yksityiskohtaisesta esittelystä. Aloitan siitä, mitä me jo tiedämme. Direktiivi on laadittu kuuden eri komission pääosaston toimesta. Ja tällä hetkellä meidän täytyy katsoa, miten se vaikuttaa meihin maatalousvaliokunnassa, koska kyllähän meidän täytyy oma osamme tehdä. Meidän täytyy korostaa selkeästi ö, niitä kohtia, jotka liittyvät maatalousasioihin, ja meidän täytyy keskittyä nimenomaan tuotantooloihin Euroopassa. Se on meidän toimialamme ja tehtävämme, ja meidän täytyy keskustella nimenomaan tästä aspektista ja pyrkiä muotoilemaan sellaisia kantoja, jotka ovat riittävän selkeitä niin, että muissakin valiokunnissa ja komissiossa ne ymmärretään. Komissio ei ole tehnyt työtään parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä on direktiivi, jonka tarkoitus on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta, mutta kun nyt luemme tätä direktiiviä, niin voimme kyllä huomata, että se menee vähän pidemmällekin kuin alun perin asetetut tavoitteet. Ja se on ensimmäinen asia, johon meidän tulee kiinnittää huomiota. Nimittäin se ei vastaa oikeasuhteisuusperiaatteen vaatimuksia. Oikeasuhteisuusperiaatteeseen täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota. Tämä direktiivi menee paljon pidemmälle kuin mikä on tarpeen ja mikä on tarpeen, jotta voitaisiin ähm, taata sisämarkkinoiden toimiminen. Tämä menee tämä direktiivi myös komission toimivaltojen yli, eikä se varmastikaan välttämättä edes onnistu parantamaan sisämarkkinoiden toimivuutta. Toinen asia, johon ei ole kiinnitetty huomiota, on subsidiariteetti. Jäsenvaltioilla on useita prioriteetteja ja Yksi prioriteetti liittyy nimenomaan Euroopan yksi prioriteetti liittyy siihen, että täytyy päättää, mitkä ovat jäsenvaltioiden prioriteetit ja mitkä ovat EUn prioriteetteja. Täytyy hyväksyä se, että joskus on asioita, joissa yhden koon ratkaisu ei toimi tilanteet jäsenvaltioittain vaihtelevat, ja tätä tosiasiaa täytyy korostaa joka vaiheessa. Muussa tapauksessa saamme aikaan vain vahingollisia delegoituja säädöksiä. Se, että komissio käyttää muutenkin aivan liikaa delegoituja säädöksiä on asia, jota emme voi hyväksyä. Se on ikään kuin antaisimme komissiolle blankkosekkejä päivästä päivään ja komissio käyttäisi niitä miten lystää. Sehän ei vetele. Tässä valiokunnassa emme voi sitä hyväksyä, emme voi hyväksyä sitä, mitä tänään on ehdotettu. Ja pelkäänpä pahoin, että jos me emme tänään ole yhtä mieltä tästä tekstistä, niin emme tule olemaan jatkossakaan. No, tämän sanottua niin haluaisin puhua muutamista yksityiskohdista, jotka mielestäni ovat kaikkein tärkeimpiä. Ensinnäkin tämä naurettava komission kanta, joka liittyy tupakkaaskin kokoon. Joillain alueilla, muun muassa Atsoreilla, komission ehdotuksella olisi merkittäviä seuraamuksia. 130 työpaikkaa voi mennä Atsoreilla. No joku voi kysyä, että mitä nyt on 130 työpaikkaa? No Atsoreilla se on 80 prosenttia tämän alan, sektorin työn, työpaikoista. Tässä puhutaan erittäin alakynnessä olevasta alueesta, joka on syrjäinen alue. Tupakkaa siellä tuotetaan, emmekä me voi noin vain pyyhkäistä koko tupakan tuotantoa. No toinen seikka, joka meitä ärsyttää, on tiedon puute, joka liittyy eri tupakkamerkkeihin komissio haluaa yksilöidä kaikki ne tuotteet, joita tuotetaan Euroopassa, mutta tämähän on aivan terveen järjen vastaista. No, yksi asia on se, että me emme välttämättä pysty tekemään eroa eri brändien ää, kesken. Ää, toinen asia on se, että ää, tässä voi käydä niinkin, että hinnat laskevat mikä tarkoittaa sitä, että kulutus vain lisääntyy. Korostaisin sitä, että nämä ovat vain muutamia yksityiskohtia tämän direktiivin lukuisten ongelmien joukossa. Komissio ylittää myös toimivaltansa, kun se puhuu ainesosista. Eri tupakkabrändit käyttävät erilaisia ainesosia, mutta ei se kuulu komission toimivaltaan. Aivan kuten Lulling sanoi, niin tupakan tuotanto kyllä jatkuu. No, mutta kysymys kuuluu, olemmeko me jatkossakin tupakan tuottajia vai tuottavatko sitä jotkut muut? Jos me typistämme tai heivaamme koko tupakan tuotantomme, niin silloin maailmalla muualla sitä tuotetaan siitä huolimatta. Kiitoksia kovasti. Nyt Suljen puheenvuoro, luettelun ja annan puheenvuoron komission edustajalle Rissille. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich die, die... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen seurannut tätä keskustelua korvat höröllä kiinnostuneena. Minäkään, minäkään en tupakoi itse. kun olen tätä keskustelua seurannut, niin olen entistä vakuuttuneemmaksi näistä haittapuolista, kiitän. Kiitän esittelijä tästä. Minä olen yhdeksän vuoden ajan täällä parlamentissa istuessani tullut yhä vakuuttuneemmaksi, että, että, että komission Äh, on äh, yhä vaikeampi äh, saada eurooppalainen henkilö vakuuttamaan. Me emme tietenkään eikä saakaan säätää kaikkea eurooppalaista arkea koskevia, koskevaa asiaa koskevia asioita täältä Brysselistä käsin, esimerkiksi nämä, vaikka mitä tulee rasioiden tekstiin, kenties komissio on nyt tullut siihen käsitykseen, että että nämä ovat ehdotuksillaan johtamassa tilanteen siihen, että rasioiden kannesta 80 prosenttia päittyisi kaiken var, var, varoituksiin, että se supistaa vapautta, vapautta, polkee itsemääräämisoikeutta, uhkaa, uhkaa myöskin sitten työllisyyttä että kyllä mä nyt jään odottamaan parempaa ehdotusta komissiolta toki. Bene, grazie Albert. Kiitoksia Albert. Nyt annan puheenvuoron DG Sankon edustajalle Rissille. Nyt olkaa hyvä. Eh, thank you, uh, Chairman. Uh, the... Kiitos puheenjohtaja. Komissio haluaa kiittää esittelijää tästä tekstin esittelystä ja kiitokset myös kommenteista ja kysymyksistä komission ehdotukseen. Kuten tiedätte, niin tämä on hyvin tärkeää komissiolle ja eurooppalaisille tietysti myös, ja haluaisin selittää miksi. Uskomme, että tässä vastataan haasteeseen lannistaa nuorten intoa aloittaa tupakointia. Komissio tukeutuu pääkeinoihin joiden mukana on suuremmat pakolliset terveys, terveyteen liittyvät kuvat näissä paketeissa ja maku, enkielto ja erilaiset muut keinot ja tiukempi kasviperäisten tuotteiden tarkkailu. Tässä osa ehdotuksista on mennyt pidemmälle kuin komission varsinaiset ajatukset ja esittelisin teille ensiksi tämän etämyynnin rajan yli, joka on tullut käsitellyksi myös meidän vaikutusten arvioinnissamme ja se liittyy siihen, että jälleenmyyjien rekisteröinti olisi pakollista ja olisi myös iän tarkistusmekanismi tässä järjestelmässä ja tuo rekisteröintijärjestelmä ehkäisisi laitonta kauppaa ja valtioiden rajat ylittävää laitonta, laittoman kaupan jatkoa. Komissio on valmis kuulemaan parlamentin argumentteja siitä, että tästä täyskielosta Toinen ajatus on tuo nikotiini, nikotiiniin liittyvät tuotteet ja sähkötupakka on merkittävää se, että me emme kiellä tämän tuotteen kieltoa. Me hyväksymme sähkötupakan markkinoille ja haluamme nimenomaan miettiä niiden mahdollisuuksia ja haluamme, että ne olisivat turvallisia ja laadukkaita. Samanaikaisesti me haluamme välttää sitä, että ne olisivat väylä nuorille kehittää nikotiiniriippuvuus. Nikotiinisisältöiset tuotteet ja näiden markkinoiden kehittyminen tulevina vuosina liittyy monien jäsenvaltioiden sääntelyyn, joka on vaikuttanut negatiivisesti sisämarkkinoilla. Monet sähkötupakat eivät välttämättä ole käyneet tätä en, markkinoimista ennen sisältävää tutkimusta niiden turvallisuudesta ja muun muusta sellaisesta. Ja tut, äskettäiset tutkimukset osoittavat, että tämä lisää nuorten tupakoimista ja että se pidetään kiinnostavana tuotteena markkinoilla. Komissio ehdottaa aloitteita myös tupakoinnin lopettamiseen. Ja sitten täällä on puhuttu myös kolmesta luokasta varoituksia riippuvuudesta puhutaan. Nämä ovat tärkeitä myös tupakan tuottajien kannalta. Ja sitten tästä näistä merkinnöistä, paketeista, sehän on tärkeä osatekijä komission ehdotuksessa. Tätä on pohdittu pitkään koko konsultointiajan aikana ja me tiedämme tieteelliseltä pohjalta, että kuvat ovat vahvempia kuin pelkät tekstit ja suuremmat varoitukset ovat parempia kuin pienet. Jos me vaadimme tällaista pakollista kuvaa molemmille puolille pakettia, niin se lisää varoituksen tehoa. Me olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy välittää tietoa kuluttajille ja mahdollisille kuluttajille tupakan vaaroista niin erityisesti vähemmän koulutetuille kansanryhmille. Ja näin me vaadimme näitä merkintöjä sekä kuviomerkintöjä e- etu- ja takaosaan ja sitten sivuille myös merkintöjä. Kuitenkaan me emme usko, että on todistu, todisteita siitä, että kannattaisi luoda tällainen kolmen asteen vaaramerkintä. Tämä saattaisi myös johtaa vääriin tulkintoihin kuluttajien keskuudessa jos ajattelemme vähätervaisia, suhteutamme tämän esimerkiksi vähätervaiseen tupakkaan ja olemme sitä mieltä, että kuvat puhuvat parhaiten puolestaan ja sitten nämä makutuotteet, vaikkapa vahvat aromit, maut, kuten vanilja ja mm, mentoli, eivät ole hyväksyttäviä, koska ne houkuttelevat nuoria aloittamaan tupakoinnin. Ja sitten jos ajattelemme kofeiinia ja vitamiineja, jotka johtavat harhaan ja luovat riippuvuutta, niitäkään ei saisi käyttää. Ja tässä tietysti mietimme myös tupakan kasvattajia kasvattajien roolia ja sitten myös tuon sokerin lisäämistä tupakan, tupakkaan. Ehdotus, ehdotuksessa puhutaan kahdesta erityyppisestä tupakasta. Tässä on tehty eri testejä ja eri kokeita eri makuaineille tupakan tuotanto on hyvin monimutkaista. Emme usko, että tässä pystytään, tätä pystytään kuitenkaan, että riippuvuus on koko prosessissa kuitenkin mukana. E, e, tällä ehdotuksella on vaikutuksia unionin tupakan tuottajiin, meidän vaikutusten arvioinnissamme olemme tarkoin tutkineet kaikkia talouden sektoreita, myös tupakan viljelijät ovat olleet mukana tutkimuksessa. Täytyy muistaa myös, että tämän ehdotuksen arvioitu vaikutus ei ole dramaattinen. Me puhumme kahdesta prosentista viiden vuoden aikana, eli kaksi prosenttia merkitsee 2,5 miljoonaa tupakoijaa Euroopassa. Ja sitten delegoiduista säädöksistä, niihinkin esitettiin kommentteja. Tämä delegoitujen, delegoitu valta, me olemme ehdottaneet sitä komissiolle ja se liittyy tieteen kehitykseen ja markkinoiden kehittymiseen maailmanlaajuisesti tällä sektorilla. Uskomme, että tällainen rajoitettu delegoitu säädösväylä auttaa paremmin. Sitten näistä paketeista emme kiellä näitä pehmeitä paketteja ja jos mietimme sitten varoitusten kokoa ja pakettien kokoa, niin meidän tavoitteemme on se, että tämän tyyppiset paketit, jotka ovat hyvin pieniä, ja niiden varoitusmahdollisuus on hankalampi ja ne houkuttelevat erityisesti nuoria, varsinkin naisia ja tyttöjä tupakointiin. Kiitokset ja ehkä vielä lopuksi huomauttaisin, että ehdotuksemme on toki kunnianhimoinen, mutta toivomme, että tasapainoinen myös. Uh, okay. Karin, you want to take a floor? Karin, haluatko käyttää puheenvuoron? kaldepak ja sitten esittelijä. Thank you very... Kiitoksia kovasti, että sain puheenvuoron. Gestern zu fragen, wir hatten eine... Nohdin äsken kysyä, meillä oli täällä koko joukko eh, kommentteja ja ky- ky- kysymyksiä eh, tuolta pakkaus- ja paperiteollisuuden eh, edustajien puolelta. Ja nyt minä haluaisin kysyä, että onko jotain selvityksiä ja tutkimuksia siitä, <clears throat> mitä tämä uudet säännöt sitten vaikuttaisivat tähän pakkaus- ja paperin paperin tuotantoon. <clears throat> Tämä, jos ajatellaan tätä kahden prosentin vähennystarvetta tai tavoitetta. Uh, Ehkä tähän voidaan saada vastaus tähän kysymykseen. Obviously. No, vaikutusarviossa tietysti arvioidaan myös tupakan, ähm, tupakkateollisuuden äh, tuotantoosaa. Äh, meillä on äh, satojen äh, sivujen tutkimus. Se kattaa myös osion, joka koskee ähm, teollisuutta, ensinnäkin tätä tupakkateollisuudelle tuottavaa teollisuutta ja sitten tupakan käyttäjäteollisuutta. Vaikutus tupakan kasvattajille on aika pieni. Meillä on noin 85 000 kasvattajaa. Useimmat tupakka-alalla työ tekevät, työtä tekevät ovat kausityöntekijöitä. 13 miljoonaa, 30 miljoonaa euroa vuodessa on liikevaihto, eli aika pieni se on. Mitä tulee paperiteollisuuteen, niin tämä teollisuuden ala tuottaa vain 10 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Ja se, mitä me nyt ehdotamme direktiivissä, niin liittyen kuvavaroituksiin, on jo tavallaan, siihen on jo valmistauduttu, ja tupakkateollisuus on sanonut, että jos te aiotte nyt ehdottaa jotain muuta materiaalia, pränttäystä tai muuta, niin se on hankala, hankalampi homma, mutta jos pitäydymme näissä kuvavaroituksissa, niin voimme sen toteuttaa ilman suurempia kustannuksia. Eli kaiken kaikkiaan vaikutus viljelijöihin tai paperiteollisuuteen on melko rajallinen ja joka tapauksessa oikeasuhteinen meidän mielestämme. Kiitoksia. Tässä on nyt käyty aika laajaa keskustelua. Nyt annan puheenvuoron Chaballe, niin voit vetää lankoja yhteen. Muistuttaisin kollegoille, että takarajaa tarkistuksille on huomenna, huomenna 26.4. ja tämä teksti hyväksytään valiokunnassa 29.30. toukokuuta ja loppuäänestys ympäristövaliokunnassa on 11.12. kesäkuuta. Kedves kollégák, nagyon fontos volt... Hyvät kollegat, tämän päivän keskustelu oli tärkeä. Yhteen asiaan haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota, että tavoitteenahan ei ole vähentää tupakointia no yleisesti ottaen, vain, vaan, vaan nimenomaan vaikuttaa tupakoinnin aloittaviin nuoriin heidän määränsä vähentämisen. En minäkään tupakkaa muuten polta. Että älkää käsittäkö väärin. Että emme halua nyt tehdä tupakoista mitään syntipukkeja ja saada heitä tuntemaan olansa syylliseksi tämän pahensa vuoksi. Mutta tupakoi, tupakoivien yhteistyötä tietysti tarvitaan, koska muutenhan tämä direktiivi jää aivan tyhjäksi kirjaimeksi. Sillä on mitään vaikutusta me, meidän parlamenttina pitää saada tupakkoja puolellemme, liittolaisiksemme, kun ajatellaan tätä pyrkimystä tupakoinnin vähentämiseen. Ja meidän pitää vähentää nimenomaan tupakoivien nuorten määrää. Ymmärtääkseni valiokunnassa De Castro ja Castro ja muut kollegat totesivat, että täytyy tehdä ero sitten tupakan äh, tuotannon ja sen jalostuksen välillä. Siellä, tässä on kysymyksessä 300 sataa tuhatta työpaikkaa, kuten Spiros mainitsi. Minä haluaisin, että komissio äh, vastaisi sitten meille äh, tuonnepana, että mitä tämä vaikuttaa Euroopan ulkopuoliseen tuontiin esimerkiksi koska mitään äh, äh, lukuja, kourin tuntuvia lukuja ei ole olemassa, mitkä, mitkä tämän direktiivin vaikutus mm, tähän oli, missä, missä määrin sitten tupakan tuotanto vähenee ja missä määrin sitten tupakan äh, tuonti kolmas, kolmansista maista lisääntyy. Ja, ja tämähän on aivan avainkysymys tupakan, valmi, tupakan tuottajien, viljelijöiden kannalta. Sitten vielä, äh, mitä tulee kuluttajan äh, suojaan, komissiolta en siitä saanut siltä osin tyydyttävää vastausta. Äh, en minä nyt mitenkään jumita tähän tilankäyttökysymykseen tai pakkauskoko kysymykseen ei se sinä. Minä en ole saanut vielä mitään muutosesityksiä tähän tästä asiasta, paitsi että monet totesivat, että tällaiset kuvat ja symbolit eivät oikein miellytä. Eli minä haluaisin sitten varmistaa, että kuluttajan suoja voidaan tässä taata. Mehän puhumme tässä että esimerkiksi vaikka kevyt savukkeet, tämmöisenä kevyt kielletään. Silloin ei tehtäisi myöskään näiden laatujen ja terveysvaikutusten välillä mitään eroa. Eli kannat, kannattaisi miele, miettiä, mikä se paras ratkaisu sitten olisi. Mutta on helpompi tietysti no, todeta, että miten, mitä ei pidä tehdä, kuin että mitä pitäisi tehdä kuluttajan suojan kannalta. Jos me nyt puhumme näistä myönteisistä ja kielteisistä riskeistä, jos puhumme näistä makuaineista, vanilja, kahvit, vitamiinit ja sen sellaiset makutehosteet pitää kieltää, jotka tekisivät tupakasta houkuttelevamman nuorisolle. Mutta tilan tässä Belgiassa ja Saksassa on jo voimassa malli, joka on kopioitavissa. Mentolisavukkeet ovat, mentolikin on, on vahingollista. Kyllä sekin pitäisi tällaisena makuaineena – kieltää. Rova Lullingin ja Dessin kanssa olen yhtä mieltä siitä, että, että komission että komissio ei ole vaiku- mielt- ollenkaan pohtinut, miten tämä sitten pieneen ja keskisuureen teollisuuteen vaikuttaisi. Eli jos me haluamme joustavamman lähestymistavan pakkaus, ää, minä tätä kannatan. Ylisääntely tietenkin on pahasta. EU alkaisi kohta vaikuttaa entistä naurettavammalta, jos me yhä vain jatkamme tätä ylisääntelyä. Meidän pitäisi olla tästä pakkauksiin liittyen tiettyä joustoa. Emme nyt halua mitään atsorilaisia tai luksemburilaisia tässä ahtaalle saattaa, vaan pyrimme sellaisen, sellaisen ratkaisuun, joka mahdollistaa sen, että näissä savukerasioit ovat sellaisia kuin tuottajat ne haluavat. Niin, sitten mitä tulee omien tuotteiden tuo, ää, kieltämiseen Ruotsissa, no, tämä, tämä on osa ruotsalaista kulttuuriperintöä ja varmaankin toisaalta olen iloinen siitä, että kannatatte Ihmisen terveyden suojelmista. Olen yhtä mieltä siitä, että ei tässä tarvita uusia tupakkasortteja, alkoholisortteja eikä muitakaan vahingollisia sortteja. Meidän pitää yrittää tässä kunnioittaa ruotsalaista kansallista identiteettiä ja nuuskan käyttöä. Se on tämmöinen ruotsalainen, periruotsalainen kummallisuus, ettei siinä varmaan – Ähm, alta äh, pullikoida. Tämä on ruotsi, ruotsalainen äh, poikkeussääntö voimassa. Se on osa äh, ruotsalaista kulttuurin identiteettiä. Se on Ruotsin oma asia nyt sitten säännellä se. Minä tietysti kunnioitan kaikkien jäsenmaiden äh, kulttuuriperintöä. Tässä kun viitattiin tähän salakauppaan, ja sen haluan myöskin viestiä komissiolle, että siksi miksi tätä internetkauppaa haluaisin kitkettävän. Syy siinä on se, että, että nuoret usein käyttävät tilaisuutta hyväkseen ostaakseen netistä tavaraa. Ja yleinen periaatehan, tavoitehan on estää nuoria jatkamasta tai edes mieluummin aloittamasta tupakointia. Siksi nettikaupan kieltäminen olisi hyvä. Tiedän, että tämä on toistaiseksi vielä aika vähäinen toimia peluri tässä tupakkakaupassa, mutta jos ajatellaan salakuljetusta ja laitonta kauppaa, se on kiellettävä, jotta, jotta nuoret eivät tähän hairahtuisi. Sitten sivusin jo ää, tätä pakkaukset. Jos puhumme yksittäisistä savukerasioista, meidän pitäisi noudattaa tällaista joustavaa lähestymistapaa. Yhteinen olkoon siellä sitten kuvia, sillä on tietty pelotevaikutus. Mutta minusta tämä ei tulisi kuitenkaan vaarantaa työpaikkoja Euroopassa – Äh, me olemme maatalousvaliokunta, me olemme tässä asiantuntijakomitevaliokunta. No, ja meidänhän pitää tupakan viljelijöiden äh, etuja täällä ajaa. Ja tässä TPDn sallima sokerin käyttö äh, on sallittava, koska Burley-tupakan valmistus ei ilman sokerin lisäämistä onnistu Eli tämä äh, mahdoton sääntö olisi muutettava. Eli kuluttajasuojaa pitää katsoa ja mitä, äh, ylipäätänsä sitä, mitä äh, pitää sallia kieltää. Eli tässä minun yhteenveton. Ja, ja pyytäisin, että EPP-läiset miettisivät Belgian ja, ja Saksan esimerkin noudattamista – mutta jos joltakulta tulisi, olisi jotain hyviä ideoita siitä osin, mitä voitaisiin tehdä voisin rajoittaa näitä vaarallisuuksia tai näitä väkevyysasteita kevyt tupakoihin ja normaaliin väliin, mutta jonkunnäköisiä kuluttajan suojamääräyksiä tähän pitää saada myöskin. Kiitos yhteistyöstä ja jään odottelemaan muutosehdotuksia, ja niin toivottavasti agrivaliokunta nyt sitten on tehtee, tekee työnsä ja ajaa viljelijöiden etua. Oikein hyvä asia. Kiitoksia Chabolle. Kiitoksia kovasti hyvästä työstä, jota teet. Ja nyt, hyvät kollegat, olemme saaneet päätökseen valiokunnan työn. Toivotan teille oikein hyvää kotimatkaa, oikein hyvää vappua. Ja seuraava kokous on 6. toukokuuta. Hyvää iltapäivää kaikille näkemiin ja kokous päättyi.